Good morning, ladies and gentlemen. Ah, if I see my, my is six past. Minä näen, että kelloni on kuutta yli yhdeksän. Ehkä on vähän liian aikaistakin. Olen pahoillani, että olen antanut teidän odottaa. Nyt menemme kokoukseemme, valiokuntamme kokoukseen. Ja jos saan aloittaa esityslistan hyväksynnällä. Jos ei ole muuta kommentteja, niin sitten esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. En näe mitään kommentteja. Tällä kertaa minulla ei ole mitään ylimääräisiä ilmoitusasioita teille. Meillä on koordinaattorien kokous tämän päivän päätteeksi Joten sitten huomenna aamulla minulla on paljon enemmän kerrottavaa teille. No niin, nyt menemme esityslistan kohtaan kolme. 470-790 MHz taajuusalueen käyttö unionissa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kuten varmasti hyvin tiedätte. Tämä oli äh, päätösluonnos, joka komissio julkaisi helmikuussa, jossa tarkoituksena on muuttaa tätä 700 megahertsin taajuusväliä kaistaa. Tällä hetkellä tätä kaistaa käyttävät erilaiset mm, radiopalvelut, mutta sitten sitä käytettäisiin tulevaisuudessa ähm, langattomaan äh, laajakaista palveluihin. Ja tämä edustaja Toijan mietintöluonnos, siitä käskitellään Itressä 27. kesäkuuta. Tänään meillä on ensimmäinen mielipiteenvaihto ilman asiakirjaa, siis tämä perustuu ainoastaan komission ehdotukseen. Ja Ja nyt pyytäisin ensimmäistä varapuheenjohtajamme edustaja Toija esittelemään näkemyksensä. Patricia, sinulla on puheenvuoro. Grazie Presidente. Lei... Kiitos puheenjohtaja. Te aika hyvin jo kerroittekin, mistä on kyse. Kuten sanoitte, tämä on erittäin tärkeä aloite, mutta myös hyvin yksinkertainen sisällöltään ja myös hyvin johdonmukainen Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen muiden toimien kanssa. Joten minun on tässä syytä tukea tarkoitusperä, johon komissio pyrkii, eli että luotaisiin toimintaolosuhteet tälle 700 MHz taajuusalueelle, sen toiminnalle. Sen kautta voidaan kattavasti ja, ja laadukkaasti jakaa sisältöä. Ja tämä kaista tulisi antaa käyttöön langattomille palveluille. Ja yleisesti televiestintä laajakaista palveluille. Tämä on siis yksinkertainen ja tärkeä asia. Tämä ehdotus koostuu oikeastaan siitä, että valmistellaan kaikkia alkuvaiheita. Tässä siis aikamäärä on vuosi 2020, että siihen mennessä saataisiin laajakaista oikeudet käyttöön yli 700 megahertsin taajuusalueelle. Tämä merkitsee joillekin maille suuria muutoksia. Tässä pyritään se siis siihen, että näille palveluille käytössä olisi pelkästään 700 megahertsin taajuus. ja joissakin maissa tietyt yleisradiopalvelut, jotka käyttävät korkeampaa taajuusastetta tai kaistaa, niin ne palaisivat matalammalle tasolle. On hyvin tärkeää edistää tätä tavoitetta. Tiedämme, että televiestintäpalvelut tulevat jopa kahdeksan kertaistumaan kymmenen vuoden aikana – ja siksi on tärkeää valmistella markkinoita niin, että ne pystyvät kehittymään, olevan kestäviä ja kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti. Digi- digitaaliset kysymykset ovat kansalaisille, teollisuudelle ja palveluille keskeisiä. Ja on tärkeää edistää tätä painopistealuetta, koska muuten tässä tartutaan helpomminkin tiettyihin hankaluuksiin, joita nämä muutokset voivat tuoda mukanaan yrityksille tai kansalaisille, kun he käyttävät audiovisuaalialan palveluita. Eli jos ei kerrota ja jos ei ymmärretä, mitä täällä pyritään tekemään, silloin tähän saatetaan suhtautua kielteisesti. Muutokset ovat sosiaalisia, mutta myös taloudellisia. Ja tätä kautta kansalaisten eri tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Tässä meillä on artikla kolme, joka puhuu tästä. Eli että kansalaisille voidaan taata korkealaatuisia palveluita audiovisuaalialalla. Ja tähän liittyy tietysti myös tiettyjä velvoitteita. Eli tästä tarkoituksessa olen ja tästä tavoitteesta olen yhtä mieltä. Sen lisäksi täytyy muistaa, että tilanne tämän taajuusalueen käytössä vaihtelee maasta toiseen hyvin paljon. Omassa maassani tilanne on erityinen. Audiovisuaalialla käyttää laajasti tätä kaistaa ja yhteinen päätös johtaa tilanteeseen, jossa muutoksia on tehtävä. Eli on katsottava ja ymmärrettävä se, että maiden tilanteet poikkeavat toisistaan. Toiset ovat jo varsin pitkällä, toiset joutuvat tekemään muutoksia. Meillä pitää olla selkeät päivämäärät, mutta kuitenkin myös tarpeeksi joustavuutta, jotta jäsenvaltiot, jos niitä haluaa löytyy, pystyvät tekemään nämä muutokset ja koordinoimaan asioita rajat ylittävästi. Tämäkin on hyvin tärkeää. Vuodesta 2017 pitää olla maiden välisiä sopimuksia. Pitää toimia niin, että maiden väliset eri taajuudet eivät aiheuta ongelmia ja siitä on katsottava oikeuksia, oikeuksien siirtämistä. Joten tasapaino, joka tässä ehdotuksessa on, ja se tasapaino, johon me toisena lainsäätäjänä pyrimme, on, että tässä todella pyritään tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Audiovisuaalia, televiestintä ja yleisradiotoiminnan toiminnat eri tahot voivat myös saada hyötyä tästä ehdotuksesta. Tästä varmasti keskustelemme ja laadimme sitten kirjallisen ehdotuksen mietinnön muodossa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Nyt menemme äh, varjoesittelijöidemme lyhyisiin puheenvuoroihin. Edustaja Högmark EPPstä. Paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tästä alkupuheenvuorosta. Uskon, että tämä on yksi ensimmäisiä telekommunikaatiokysymyksiä, jotka eivät itse asiassa ole telekommunikaation liittyviä. Tässä kyseessä on se, kuinka teemme Euroopasta sosiaalisemman, kuinka yhdistämme Euroopan, kuinka tartumme siihen etuun, että meillä on Euroopan unioni ja kuinka varmistamme ja turvaamme omien markkinoidemme sosiaalisuuden tehokkuuden samaan aikaan valtavia haasteita voittaen, kun ensimmäinen, ensimmäisen sukupolven ensimmäinen sukupolvi 3G saatiin käyttöön. Eurooppa oli johdossa. Ja me olimme myöskin maailmanlaajuisesti johtajia monissa asioissa, kuten 4G. Se oli ensimmäinen, toinen askel digitalisaatiossa. Tuossa vaiheessa me kuitenkin johtoasemamme menetimme ja Yhdysvallat erityisesti ja muut globaalit johtajat veivät tämän aseman. Nyt tällä hetkellä me keskustelimme siitä, kuinka näiden toimijoiden etuasemaa voisimme saada takaisin. Mutta minä puhun, hyvä puheenjohtaja, nyt jo 5Gstä, seuraavasta sukupolvesta ystävämme Yhdysvaltain kongressissa keskustelevat siitä, kuinka voisivat purkaa eurooppalaisten yritysten ylivaltaa. En usko, että täällä kukaan haluaisi todeta tai voisi todeta, etteikö Eurooppa ole taloudessa jälkijunassa. Me olemme vakavassa kriisissä. Suurin osa talouksistamme on kriisissä. Meillä on kilpailu, kykykriisi mielestäni kaikissa talouksissamme, pohjoisessa, etelässä, itä, idässä, lännessä, joka paikassa. Mielestäni tärkeää on seuraava, ja tämän minä haluaisin yhdessä tässä keskustelussa esittelijöiden kanssa ähm, saavuttaa. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka tämän viidennen telekommunikaatiosukupolven käynnistämisen suoritamme. Ja tämä ei ole mikään pikku asia eikä tulevaisuuteen liittyvä asia, joka jossain vaiheessa myöhemmin tapahtuu. Tämä on nyt tapahtumassa. 4G on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Me näemme jo, kuinka rekka-autot voivat ohjata itseään ilman kuljettajia uuden teknologian avulla, mutta uusi askel eteenpäin tulee tapahtumaan silloin, kun otamme 5G täysin käyttöön vuonna 2017 tämä tapahtuma on Yhdysvalloissa. Etelä-Korea tähtää vuoteen 2017 äm, ja ottaa 5G täysimääräisesti vuonna 2020 käyttöön. Kiina samoin, Japani samoin. Tallinnassa ja Tukholmassa meillä on jo se. Ja hyvä puheenjohtaja, tämä 700 MHz taajuusalue on erittäin tärkeä. Se takaa sen, että kaikki voivat olla yhteydessä toisissa, toisiinsa, että terveydenhuoltopalvelut, liikenne pystyvät olemaan verkottuneita. Tämä, ja päätän tähän puheenvuoroni. Vai viisi minuuttia vielä. Jos me haluamme jäädä jälkijunaan. Tämän sivun jättäminen on siitä. Meidän pitää kuitenkin siirtyä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Kiitoksia edustaja Bashir Esiarras. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen, että meillä on tämä ensimmäinen keskustelu tästä ensimmä, tärkeästä asiasta, joka koskee taajuuksien käyttöä. ECR on tukenut digitaalista yhtenäismarkkinastrategiaa kokonaisuutena tavoitteena on hyödyntää täysin olemassa olevat teknologiset kehitykset työpaikkojen luomista varten ja jotta varmistamme, että Euroopalla on johtoasema tässä neljännessä äh, teollisessa vallankumouksessa. Nyt kun käyn komission tekstin puoleen, niin haluaisin muistuttaa äh, kollegoita siitä, että radiotaajuus, äh, alueiden jakaminen ja hallinta on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Ja olen iloinen siitä, että tämä ehdotus kunnioittaa tätä monessa kohdin. On kuitenkin useita huolenaiheita, jotka haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin aikataulusta. Mielestäni meillä pitäisi olla vielä enemmän joustavuutta tässä 2020 määräajasta. Se, että televisio operaattorit sopeutuvat näihin uusiin vaatimuksiin, vie paljon työtä. Omassa maassani hallitus on antanut jo 600 miljoonaa siihen, että tämä voidaan saavuttaa, mutta tämä on tehtävä hyvässä ilmapiirissä siis jo, tämä on tehtävä hyvä, hyvä säätilojen vallitessa, koska jotkut näistä mastoista ovat jopa 100 metriä korkeita. En tiedä, oletteko käynyt Yorkshireissa, mutta minä siellä eläneenä voin sanoa, että monet hyvät suunnitelmat ovat lykkääntyneet sään takia, ja sen takia vaarana on, että aikataulusta lipsutaan. Me emme ole ainoita tässä, jos muissakin jäsenvaltioissa on tekijöitä, jotka saattavat aikataulua lykätä. Haluaisin vähän enemmän joustavuutta tähän tekstiin, että huomioidaan tämä tosiseikka. Kun katson kolme artiklaa, mistä tämä 30 megabaittia per sekunti vuoteen 2020 mennessä on liian ähm, tarkka määrä. 5G-standardeja äh, äh, vasta kehitetään ja näin kattavat äh, kattavuusvaatimukset saattavat ehkäistä operaatioita investoimaan radiotaajuuksiin. Tämänhetkinen teksti myöskin rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta äh, määritellä kattavuusvaatimukset, jotka ottavat maantieteelliset ja muut tekijät huomioon, jotka kattavuuteen vaikuttavat. Ja sitten tämä 700 MHz taajuusalueen alinen ää, ähm, ää, äh, alue. Ymmärrän, että tällä on merkitystä, mutta tässä ei oteta huomioon tätä hetkistä tilannetta joissakin jäsenvaltioissa. Yhdistyneen kuningaskunnan White Spaces-politiikka mahdollistaa kaksisuuntaisen siirron tällä taajuusalueella. Tällä tavoin voidaan taajuusalueen käyttämättömiä osia käyttää sellaisia laitteita varten, joiden täytyy lähettää ja ottaa vastaan tietoja. Esimerkiksi eh, tutkimuslaitokset ja yliopistot käyttävät tätä mm, kehittämään uusia teknologioita. Jos tämä rajoitetaan eh, vain tiettyihin toimijoihin, niin silloin eh, tämä vaikuttaa suoraan innovointiin alalla. Sitten tämä teksti, jonka saimme Alankomaiden puheenjohtajavaltiolta, ESER tukee useita tarkistuksia, jotka menevät siihen suuntaan, että ne ratkaisevat meidän huolenaiheemme ja kovasti odotan rakentavaa yhteistyötä edustaja Toijan ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraava puhuja kollega Rode Aldesta. Yes, thank you, chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Eipä tässä nyt ole enää kovinkaan paljon lisättävää siihen, mitä kollegat jo sanoivat puheessaan uskoisin, melkein viisi vuotta sitten Högmark ja minä peräänkuulutimme tällaista lainsäädäntöä. Tuolloin juuri kukaan ei lotkauttanut korvaansakaan. Yleisradiotuottajat panikoivat pikemminkin ehdotuksesta, jonka teimme. No, tämä voi ymmärtää, koska UHF käytetään hyvin kattavasti yleisradiopalveluihin, mutta kaiken kaikkiaan tässä on kyse sisällöstä, viestinnästä, viihteestä, sosiaalisista kysymyksistä, liikenteestä ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Tässä on kyse siitä, miten voimme taata sen, että mahdollisimman paljon sisältöä saadaan käyttöön ja miten voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset kautta Euroopan niin, että Eurooppa voi olla kilpailukykyinen myös tällä alalla. ALDE tietysti tukee sitä, että viime, ensi vuoden loppuun mennessä saatetaan loppuun rajat ylittävän koordinoinnin sopimus ja UHF taajuus pitää saada eri käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laajasti käyttöön. Olemme nyt odottaneet jo viisi vuotta liian pitkään, joten pannaanpa nyt hippulat vinkumaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Raymond Vihreistä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme asiaa. Ensinnäkin tässä neuvotellaan rajallisista resursseista, joita ei voida laajentaa. Näin usein ITREn asioissa on. Meillä on vain rajallinen taajuusalue käytettävissämme ja poliittisesti on huolehdittava siitä, että käytetään mahdollisimman uudenaikaista toimivaa teknologiaa ajatellaan uudella tavalla ja Rode on oikeassa sanoissaan, että meillä on nyt kiire, eikä tässä saa enää tuhlata aikaa. Tämä sekä kansalaisten että teollisuuden näkökulmasta. Kolme on, on tärkeää viitata. Eli että tässä pitää ottaa huomioon koko väestö. Markkinoille pääsyssä tulee olemaan ongelmia tiivisti asutettujen kaupunkien välillä, jossa todella tarvitaan näitä palveluita. Toimijoita on paljon. Ja sitten sellaisten harvan asuttujen alueiden välillä, jossa välttämättä palveluita helpolla saada käyttöön. Tähän meidän pitää puuttua. Ja on toiminnalla taattava se, että myös nämä alueet saavutetaan harvaan asuttuja ja maaseutualueita ei saa jättää tässä syrjään, tähän meillä ei ole varaa, vaan on toimittava niin, että tietyt alueet eivät joudu tässä huonompaan asemaan. Tämä on meidän tehtävänämme. Nämä teknologiat tarjoavat mahdollisuuden sekä lähettämiseen, ei pelkästään vastaanottamiseen, ja poliittisesti on hyvin tärkeää, että todella edistämme uudenaikaisia moderneja teknologioita. Odotan innolla neuvotteluita ja varmasti niistä tulevat hyvin rakentavat neuvottelut. Äh, Kiitoksia oikein paljon. Edustaja López Vermejo Guesta. Gracias, presidente. Buenos días. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On harvinaista, voida puhua kulttuurista tässä kunnassa. Ja tämä on kyllä suuri ilonaihe minulle. Kulttuuri täytyy ottaa huomioon tässä mietinnässä. Nämä taajuusalueet ovat resurssi, joka kuuluu meille kaikille ja meidän täytyy tuossa, todella tässä käyttää yleisen ja julkisen hyödyn kriteereitä. Ja meidän pitää olla varovaisia siinä, se, että uusien digitaalipalveluiden kehittäminen ei vaaranna sitä, kuinka eurooppalaiset voivat käyttää audio- audiovisuaalialan palveluita. Mainitsen tämän, koska komission ehdotuksessa ollaan muuttamassa taajuusalueiden käyttöä, mutta mielestäni jotkut muutokset voivat tulla nyt liian aikaisessa vaiheessa. On totta, että tarvitaan innovaatioita ja uusia digitaalipalveluita Euroopalle, mutta tarvitsemme selkeän ja realistisen tiekartan, jossa pidetään kiinni nykyisestä audiovisuaalin alan tarjonnan mallista. Emme voi hyväksyä sitä, että syntyy kuilu siinä, miten alan palveluita voi saada käyttöönsä. Ihmiset tarvitsevat resursseja siirtyessään uudenlaisiin laitteisiin ja niin edelleen. Eli meidän täytyy pitää nämä asiat mielessä ennen kuin aiheutamme vaaraa tälle Euroopan laajuiselle tuotannolle. Toivottavasti teemme yhteistyötä, jonka avulla saamme aikaan sopimuksen, joka vie alaa eteenpäin aiheuttamatta riskejä nykytilanteelle. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. Next. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja edustaja Borelli EFDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän kollega Toijaa tästä ensimmäisestä asian esittelystä. Minä tähän äh, vähän lisään omia mielipiteitäni äh, niihinkin asioihin, mitä kollegat aikaisemmin sanoivat. Meidän prioriteettimme tässä tärkeässä asiat ovat seuraavat. Me kannatamme voimakkaasti sitä, että laajennetaan näitä äh, taajuusalueita langattomalle laajakaistalle. Haluaisimme, että tämä sidotaan suureen avoimuuteen, tehokkuuteen ja siihen, että taajuusalueet jaetaan verrataan äh, kilpailua edistävästi ja että huomioidaan äh, tekniset äh, ja taloudelliset vaatimukset. Mm, me haluamme yhteyksiä kaikille, mm, mutta me, ja täytyy huomioida kansalaisten vaatimukset. Meidän täytyy taata vähintään 30 megaa 2020 kaikille kansalaisille hyväksyttäviin kustannuksin. Tämä on tavoite, jonka haluamme tähän lainsäädäntöehdotukseen mukaan ja täytyy saada aikaan sitoumuksia taajuusalueiden hallinnoijille niin, että tämä taajuusalue todella saavuttaa tämän tavoitteen. Kaikki operaattorit, jotka tällä taajuusalueella toivivat, äh, haluaisimme niiden sitoutuvan tähän. Ja äh, haluaisimme myös, että suosutaan PMC-audiolaitteet erityisille äh, ohjelmia, koska tällä viimeisellä semmalla alalla on hyvin paljon pk-yrityksiä, on tärkeää tehdä vaikutusten arviointi jotta voitaisiin taata, että nämä uuden taajuusalueen jakamisen hyödyt ylittävät haitat. Tämä, tämä aikataulu on mielestäni liian väli, jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite ja toivoisimme, että otettaisiin huomioon myös kaksi ja kolme artiklan vaatimukset. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää myöskin edistää tutkimusta ja innovaatiota, joita tarvitaan, että voitaisiin saada tehokkaa kuutta aikaan, ja tästähän riippuu tämän hankkeen onnistuminen. Thank you very much, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraava puhuja, edustaja Kappel EMFstä. Danke, Herr Vorsitzender. Rechtzeitig zur CeBIT hat die Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio eilen hyväksyi äh, työ, toimintasuunnitelman digitalisoinnista, joka vahvistaisi Euroopan teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisesti. Tässä on kyse ensinnäkin 5G-standardista. Jotkut puhujat täällä jo mainitsevat, kuinka tärkeä 5G-standardi on ja kuinka tärkeää on, että Eurooppa saa pidettyä kiinni johtoasemastaan tässä sitten tietojen tallentaminen tällaiseen eurooppalaiseen pilveen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitten vapaa pääsy julkaisuihin. Meillä on pilottihanke tietojen vapaasta käytöstä. Ja sitten kyberturvallisuus, sekin on erittäin tärkeä. Tämä toimintasuunnitelma maksaa 50 miljardia euroa investointeja julkisista ja yksityisistä lähteistä. Kuitenkaan tässä ei ole kyse pelkästään teollisuudesta, kun katsotaan digitalisointia ja tätä aihetta, joka meitä nyt koskettaa nimittäin 470-790 eh, taajuusalueen käyttö, eh, vaan eh, myös tämä on tärkeää, että laajakaista saadaan levitettyä laajalle myös maaseutualueelle, niin että mahdollisimman suuri määrä ihmisiä voi hyödyntää laajakaistaa. Sitten mitä tulee digitaalisiin televisiotekniikkaan, joka tämä 800 megahertsiä laajakaista eh, tajuusalia oli ensimmäinen, joka eh, pystyttiin hyödyntämään Euroopassa. Tämä eh, hyödyntää juuri tätä 470-790 MHz taajuusaluetta, jota halutaan hyödyntää. Sitä käytetään digitelevisioon, mikrofoneihin ja audio-ohjelmiin. Tämä johtaa rajat ylittäviin äh, häiriöihin eh, ja 50 miljoonaa ihmistä kärsii näistä häiriöistä. Siksi on tarpeen äh, koordinoidusti jakaa lupia tälle 700 eh, MHz taajuusalueelle vuoteen 2020 ja uhf F-taajuusalueen alle 700 MHz taajuusalueen jakaminen mahdollisimman joustavalla tavalla. Äh, näiden äh, Nämä kustannukset äh, ovat merkittävät, 1,2-1,4 miljardia euroa. Komissio arvioi suurin osa näistä kustannuksista menee loppukäyttäjien maksettavaksi, joiden on ostettava uusia laitteita. Kuitenkin ei jäsenvaltiolla mahdollisuus antaa teknologianeutraalia tukea. Lisäksi tulee Audi PMS-kustannuksia 200 miljardia ja 890 miljardia kustannuksia siihen, että sopeutetaan digitelevision. Tämä kustannusarvio komissiolta on 11 miljardia euroa. Komissio on asettanut myös määräaikoja täytäntöönpanolle jäsenvaltiossa, nimittäin rajat ylittävälle koordinoinnille vuoteen 2017 loppuun mennessä ja vuoteen 2020 puolivälin mennessä tämä rajuusalue pitäisi tehokkaaseen käyttöön saada. Jäsenvaltioiden annettava suunnitelmat ensi vuoden loppuun mennessä. Arviointi 2025 on mielestäni liian myöhäistä, erityisesti koska meillä on syksyllä 2016 World Radio-konferenssi, radio-viestintäkonferenssi, ja sielläkin jo tehdään sitovia päätöksiä. Paljon kiitoksia. Äh, Mr. Paljon kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraaviin puhujiin siirrymme nyt edustaja Boni. Paljon kiitoksia minulla on muutamia asioita. Ensinnäkin, eh, mitä tulee telekommunikaatiopuitteiston uuteen arviointiin, meidän pitäisi sen sijaan, että säilytämme direktiivin pohtia uutta lainsäädäntöä, niin voisimme estää sirpaloitumisen harmonisoinnin avulla. Komission pitäisi vapauttaa 700 MHz taajuusalue vuoteen 2020 mennessä tasapainoisella tavalla. Toiseksi meidän täytyy keskittyä investointeihin ja säätelyn pitää olla vähempään taakkaa aiheuttavaa. Meidän täytyy nopeuttaa toimintaamme. Meidän täytyy saada aikaan nopeampia laajakaistoja äh, sekä download- että lataamispalveluihin. Ja sen nykytilanne ei ole suhteellinen. Joissakin tapauksissa meidän täytyy äh, luoda innovointeja kannustaaksemme matalampia vaatimuksia. Nämä eivät ole ristiriitaisia toimia, vaan tukevat toisiaan. Luonnollisesti meillä on tiettyjä vaatimuksia, mutta meidän täytyy pohtia sitä, miltä nämä voivat näyttää. Kolmanneksi spektri politiikka täytyy olla harmonisoitumpaa. Meillä täytyy olla myöskin eh, taajuusalueita, jotka ovat eh, tietyille palveluille omistettuja. Ja meidän täytyy välttää pirstaloitumista. Alle 700 MHz taajuusalue täytyy tarjota audiovisuaalisen median jakelupalveluihin. Meillä pitäisi myöskin olla mahdollisimman nopeita toimia, äh, jotta ähm, maailman radiovisuaalisen konferenssin 23 WRC e 23 kohdalla olisimme valmiina. Meidän täytyy kaikissa toimissa vahvistaa Euroopan tasoa, kuten esimerkiksi äm, toimiessamme Barakissa ja muissa kansainvälisissä foorumeissa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega edustaja Karins. Uh, thank you very much. I'm listening. Kiitos. Olen mielenkiinnolla kuunnellut tässä kollegoita en tiedä, onko täällä ketään, joka sanoisi, että Euroopan ei tulisi tehdä kaikkeensa, jotta se olisi 5G-kehityksen eturintamassa. Eli haluamme, että eurooppalainen teknologia on johtavassa asemassa, mutta miten tämä tehdään? 700 hertsin, hertsin taajuudella ongelma on monissa maissa se, että tämä kaista on annettu jo televisiopalveluille – eikä televisiossa enää pysty kovinkaan paljon viemään taloutta eteenpäin, mutta jos tämä vapautetaan, monet jäsenvaltiot tätä vastustavat, koska digibokseihin ja muihin tarvitaan silloin paljon rahaa. Tarvitaan tekninen tapa ratkaista nämä ongelmat ja jollekin tästä koituu kustannuksia. Eli jotta Euroopasta tulee, vi- siis on todella kannatettava saada Euroopasta johtava 5G-kehittäjä, mutta samalla meidän täytyy löytää järkevä, järkevä ratkaisu niille jäsenvaltioille, joissa tätä kaistaa käytetään ainakin osittain TV-viestintään, niin että tästä ei koudu liiallisia kustannuksia kansalaisille. Eli teknologia, mutta mahdollisimman vähin kustannuksin. On pidettävä silmät avoinna. Äh, Madame Blanco. Edustaja Blanco Lopez, seuraava puhe, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeää on lisätä koordinointia taajuuksien eh, ja mobiiliverkkojen käytössä. Ja tämä on erityisen tärkeää 5Gn osalta. Meidän täytyy nyt koordinoidusti katsoa tätä 700 MHz kaista. On katsottava, mitkä ovat aikarajat, joita alalle voidaan antaa varmuutta. Tässä ehdotuksessa on kuitenkin tiettyjä ristiriitoja ja on katsottava, mitä vaikutuksia tällä on, erityisesti sellaisiin maihin, joissa käytetään paljon digitaalisia maanpäällisiä TV-lähetyksiä, kuten Espanjassa ja muissakin maissa. kustannukset saattaisivat olla 380 miljoonasta 900 miljoonaan TV-operaattoreille ja noin 700 miljoonaa kuluttajille. Tässä tarvitaan joustavuutta, josta puhutaan LAMin raportissa, eli että lisättäisiin tähän vielä kaksi vuotta lisäaikaa, jotta näitä 700 megahertsin alapuolisia taajuus alueita voidaan käyttää. Mutta keskusteluaika on. Madam. Paljon kiitoksia edustaja Kumpula-Natri. Kiitoksia puheenjohtajia. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että äh, hyvin paljon pidetään tästä keskustelusta, mutta vihaan Brysselin liikennettä. Olen nyt äh, hiukan myöhässä. Olen hyvin tyytyväinen siihen linjaan, joka täällä valiokunnassa on teknologia johtaa tulevaisuutta ja teknologia on johtamassa Eurooppaa digitalisaatiossa, eli me, me ymmärrä, että nyt pitää edetä nopeasti kukaan mukaan, että ymmärrä. Ja EBUsta ja tietysti jäsenmaista on lobbareita, jotka eivät halua tätä tulevaisuutta nähdä. Minä siis tuen Euroopan ö, kulttuurillisia tarpeita ja televisiotoimintaa. Esimerkiksi Yleisradio Suomessa on tehnyt tutkimuksia, jotka osoittavat, että kaikki ikäryhmät, eivät vain nuoret, katsovat yhä enemmän sisältöä mobiililaitteilta. Ja jos ajatellaan tilannetta kymmenen vuoden kuluttua, he eivät pelkää sitä, että luovuttaisivat taajuusaluetta mobiiliviestinnälle. Tästä me olemme puhumassa. Tästä pitäisi myöskin eri Ähm, teidän kanssa puhua sisällöstä, kyllä televisiotoiminnasta, mutta tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että meillä on kylliksi taajuuskaistoja tarpeitamme varten. Meillä on nyt erittäin hyvä esittelijä, edustaja Toija. Hän on hyvin pätevä ja tässä on oikean linjan on ja kuten mainittiin, 5G on tulevaisuutta ajatellen hyvin tärkeä. Tästä on jo sopimus. Parlamentti haluaa digitaaliset sisämarkkinat, me haluamme luoda tietä tulevaisuuteen. Muutamia yksityiskohtia. Seitsemän, sanomme kahdeksan tasollon nopeuttaminen nopeasti on hieno asia. Meillä on jo kompromissi olemassa asiassa, Tästä keskusteltiin viisi vuotta sitten. Tämän lisäksi me tiedämme, että Komissio on myöskin asettanut tiettyjä rajoja Euroopan unionin ulkopuolisille maille. Tiedämme, että teemme myöskin naapurialueiden kanssa yhteistyötä. Tämähän on kansallisen toimivallan alaa. Voimme edetä jonkin verran, mutta yksityiskohdissa työ on vaikeampaa. Neuvostosta kuuluva ei ole kovinkaan lupaavaa. Neuvosto ei ole menessä eteenpäin, niin meidän pitää johtaa tätä työtä ja siksi tämä mietintö on tärkeä. Saa ryhmämme tuen. Ja tämän lisäksi nykytilanne ei vastaa sitä, mistä Euroopan unioni on sopinut kansainvälisesti, joten täytyy pohtia, miksi komissio on tämän linjan omaksunut. Sitten tämän lisäksi vielä meidän täytyy vuonna 2025 järjestettävä maailman rajo, viestintäkonferenssia varten jo valmistautua. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kallas. Thank you. Kiitoksia. Minä lisäisin vain kollegoille tiedoksi, että jos äh, on yksi asia, jossa ei äh, pidä äh, joustaa tässä ehdotuksessa, niin ne ovat määräajat koska määräajat taajuuksien koordinoinnille ja tämmölle 700 MHz taajuusalueen jakamiselle. Kun keskustelimme eh, digitaalista yhteismarkkinastrategiasta, sanoimme EUn taajuuspolitiikasta, että sen pitäisi mahdollistaa jäsenvaltioille se, että ne voivat olla nopeita, mutta mutta sen pitäisi myös ehkäistä sitä, että ne ovat hitaita. Eli jos emme halua, että Yhdysvallat ja Kiina asettavat standardit, me em, meillä ei ole varaa olla hitaita. Ja siksi 2020 on jo hyvin hidas, mutta emme voi mennä pidemmälle ainakaan. Mrs. Paljon kiitoksia edustaja Griffin. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Minulla oli vierailijaryhmä omalta alueeltani. Niin tässä meillä on hieno esittelijä Patricia, mutta lisäisin vielä siihen, jotakin siihen, mitä Mia Petra sanoi. Eli pääsy terveydenhuoltopalveluiden piiriin. Nämä palvelut ovat sellaisia, joita käytetään entistä enemmän mobiililaitteilla. Se on siis keskeistä. On tärkeää, että meillä kaikilla on nopeita laajakaista yhteyksiä kaikille kansalaisillemme myös maaseutualueilla. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Onko mitään muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Komission puolesta Andreas Geis, ähm, Connect-pääosaston yksikön päällikö, hyvä. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Kiitoksia hyvät äh, naiset ja herrat, hyvää huomenta. Haluaisin aluksi kiittää teitä teidän hyvin rohkaisevasta kommenteistanne, joita olen tähän mennessä kuullut. Äh, meillä on hyvin paljon yhteistä. Äh, meillä on samat tavoitteet, mitä haluamme tällä ehdotuksella saavuttaa. Haluaisin äh, keskittyä vain muutamaan asiaan, jotka nousivat esiin keskustelussa. Ensinnäkin, kyllä 2020 on tärkeä määräaika komissiolle. Me olemme asettaneet tämän määräajan, koska me äh, katsoimme varsin tarkkaan, äh, mitä julkisessa kuulemisessa sanottiin, mitä Lamin raportissa sanottiin, mitä jäsenvaltiot sanoivat keskusteluissaan radiotaajuuksista ja me sanoimme tämän ensin 5G-kehittämisen yhteydessä tämän määräajan ja tietenkin myöskin kyse on eurooppalaisesta johtajuudesta. Meidän on ajateltava, että tähän on vielä neljä vuotta aikaa. Se on varsin pitkä aika valmistautua, muuttaa teknologiaa ja niin poispäin joten asiat, jotka pitää tehdä, voidaan tehdä, jos me päätämme tästä asiasta nopeasti ja e, annamme teollisuudelle ja kuluttajille aikaa sopeutua, e, laitteet korvata luonnolliseen tahtiin ja niin poispäin. Sitten toiseksi tämä e, digitaalisen kuilun umpeen kurominen ja tämä artikla kolmen ehdotukset, jotka liittyvät äh, taaju, äh, kattavuusvelvoitteisiin, niin tämä liittyy erittäin suoraan tähän. Meidän on hyödyttävä tämä 700 MHz taajuusalueen mahdollisuuksia viestimällä voimakkaasti niille operaattoreille, jotka tähän taajuusaluetta saavat käyttää, että niiden on katettava myös maaseutualue. Tämä voi tapahtua lisensoinnin kautta äh, lisenssiehtojen kautta, jotta meillä olisi samat olosuhteet Euroopassa. Meillä on oltava selkeät äh, lisenssi äh, vaatimukset. Siksi me asetimme tämän 30 megabitin per sekunti vaatimuksen. Meidän on myös katettava tiet ja rautatiet, koska tässä on kyse uusista sovelluksista. Esimerkiksi on kyse myös automaattiajosta saattaa olla ehkä harmillista, että puhelu katkeaa, kun on moottoritiellä, mutta on enemmän kuin harmillista, jos ajatellaan itseohjautuvia autoja, jos yhteys sitten moottoritiellä katkeaa. Ja sitten menen tähän 700 MHz alittavaan taajuusalueeseen, mitä pitäisi tehdä siirtymävaiheen suhteen. Me näemme tässä mahdollisuuden äh, siirtyä uuteen teknologiaan ja saada aikaan tällainen win-win-tilanne, eli että mobiilioperaattorit voivat hyödyntää tätä 700 megahertsin äh, taajuutta, mutta ylläpidetään myös kulttuuriperintöä äh, niin, että meillä on taajuuksia audiovisuaalisille palveluille alta 700 megahertsin. Ne voivat ylläpitää olemassa olevia palvelujaan, mutta niiden täytyy päivittää uuteen teknologiaan. Kyllä tämä sisältää kustannuksia, mutta myös kuluttajien laitteistoa pitää päivittää. Tämä kompensoi tätä alussa esittelimme miten esimerkiksi kuluttajien laitteiston korvaaminen voi olla yhteensopiva valtion tukisääntöjen kanssa. Korvauksille on siis mahdollisuuksia ja äh, kun meillä on mahdollisuus tehokkaammin käyttää radiotaajuuksia ja myöskin äh, mahdollisuus siihen, että kansallisella tasolla käyttöä sopeutetaan äh, tiettyihin erityistilanteisiin, koska me tiedämme, jotkut jäsenvaltiot käyttävät maanpäällisiä lähetyksiä enemmän kuin toiset, niin että meillä voi olla langatonta laajakaistaa myös alemmalla taajuusalueella. Tämä on Lamin mietinnön radiotaajuusryhmän äh, mielipiteen mukaista ja myöskin teollisuuden näkemyksen mukaista, joten teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne yhteis- yksityiskohdista ja mielelläni vastaan myös kysymyksiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ähm, Roattu ja esittelijä, olkaa hyvä loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ja varmasti nyt hyvin lyhyesti voin todeta, että täällä ollaan pitkälti yhtä mieltä tästä ehdotuksesta. Me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeää tämä on digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta, televiestintäpalveluiden kehittämisen kannalta. Ja vielä kerran haluan korostaa sitä, että tämä on tärkeää myös monien sovellusten kehittämisen kannalta, joita kansalaiset voivat käyttää. Esimerkiksi liikenteessä, terveydenhuoltopalveluissa ja niin edelleen. Eli tässä puhuttiin laajasti palveluista. Tähän liittyy siis teollisuuden näkökulmat, talouden näkökulmat ja myös sosiaaliset näkökulmat, jotka ovat mielestäni aivan etusijalla. Olemme siis tavoitteista yhtä mieltä, mutta Karens muun muassa totesi, että tilanteet vaihtelevat maasta toiseen ja meidän pitää puskea tässä Eurooppaa voimakkaasti tiettyyn suuntaan, ottaen kuitenkin huomioon sen, että on katsottava aikataulua, sen tulee olla kunnianhimoinen, mutta kuitenkin järkevä. Ja on katsottava eri teknisiä ratkaisuja, ratkaisuja eri maissa, jotta eteenpäin päästäisiin. Jotkut maat ovat jo täysin valmiita, toiset eivät vielä aivan, toisilla tämä saattaa kestää vielä hyvin pitkään. Tiettyä taajuuskaistaa tai la, mm, aluetta on käytetty vain tietyille palveluille ja nyt pitäisi sitten siirtyä käyttämään muita tai yhdistää eri palveluita, esimerkiksi paikallistelevisioita ja niin edelleen. Tähän liittyy kulttuurinen ja sosiaalinen ongelma tiedotuksesta ja muusta, mutta tek- emme saa tällä sitä, että Eurooppa haluaa olla teknisesti johtoasemassa. Ja me, tässä täytyy toimia myös avoimesti. Kollega viittasi tähän. Ja näitä taajuusalueita voidaan tarjota myös huutokaupassa. Täällä joku kollega esimerkiksi viittasi artiklaan, jossa puhutaan laadusta, palvelujen laadusta ja kattavuudesta. Eli jotkin toimijat, operaattorit saavat tietyn taajuusalueen käyttöönsä, jotta voivat näin kehittää palveluitaan. Laatu ja kattavuus on tässä äärimmäisen tärkeää. Tämä vastaa sosiaalisen Euroopan tarpeisiin, joista Högmarkin puhui. Tässä jotkut korostavat erityisesti kulttuurinäkökulmia, toiset teknologiaa, toiset sosiaalisia ulottuvuuksia, mutta kyllä me varmasti löydämme hyvän ratkaisun. Ja vielä yksi asia, jonka monet kollegatkin ottivat esille, on se, että tekniset seuraukset ja vaikutukset ovat hyvin tärkeitä. Jos katsomme, miten mukaudutaan teknologiaan, miten yritykset näin tekevät, miten televiestinnän operaattorit näin tekevät, he joutuvat sopeutumaan uuteen infrastruktuuriin. Hyvä, mutta toinen asia on se, miten kuluttajat voivat tähän vastata jos sanotaan, että kaikkeen pitää nyt ostaa täysin uudet televisiolaitteet ja muut laitteistot. No, käytä, tietysti monet käyttävät mobiililaitteita. No, tulee uusia standardeja, ja joskin televisiossa nämä ovat jo käytössä. Mutta olisi hyvä kuulla neutraali ääni yhdeltä taholta, vaikkapa komissiolta, tästä asiasta ilman, että asiasta tehdään liian suurta asiaa, mutta pitää saada kuitenkin kustannusarvio sekä operaattoreille, mutta ennen kaikkea kansalaisille. Me jatkamme työtä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden, muidenkin kanssa, jotka ovat halukkaita tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvä esittelijä tästä puheenvuorosta ja haluaisin sanoa vielä, että meillä on väliaikainen aikataulu edessämme. 27. kesäkuuta mietintöluonnoksen käsittely, eli kahden kuukauden kuluttua. Tarkastusjättämisen takaraja 30. kesäkuuta kello 12 ja 5. syyskuuta tarkastusten tarkastelu, sitten äänestys valiokunnassa lokakuun 13. päivä, siis äänestys lokakuussa. Paljon kiitoksia jälleen kerran hyvä esittelijä, kiitokset tästä. Kiitokset myöskin kaikille varjoesittelijöille ja kollegoille ITRE-valiokunnasta tästä, valio- tästä keskustelusta. Voimme siirtyä seuraamaan asiaan. Ähm, esityslistalla, kun kello on nyt tasan kymmenen, kyseessä ovat äh, toimet kaasun saannin turvaamiseksi. Tämä aloite on osa energiaturvallisuuspakettia. 16. Äh, helmikuuta hyväksyttyä talvipakettia, jonka ähm, komissio on hyväksynyt. Tarkoitus on parantaa Euroopan unionin kaasun toimitusvarmuutta häiriöiden osalta. Tämän luonnoksen tarkoitus on varmistaa, että kaikki jäsenmaat toteuttavat äh, sopivia toimia, jotta voisimme valmistautua ja varautua kaasun jakelun häiriöihin ja kaasu puutteisiin sellaisilla, sellaisina kuin kysyntä on erityisen korkeaa. Tämä oli siis äh, julkinen lausuma aluksi. Nyt haluaisin mennä eteenpäin. Minähän olen esittelijä itse. I grant myself five minutes. Eli jos nyt sallitte, minä annan itselleni viisi minuuttia puheen aikaa, aivan niin kuin teen kaikkien muidenkin esittelijöiden kanssa, ja pyrin sitten viidessä minuutissa käsittelemään tämän asian. En oikeastaan tiedä, onko tämä edes mahdollista, mutta kokeillaan. Hyvät ystävät, se tapa, jolla tarkastelemme energian toimitusvarmuutta Euroopan unionissa on viime vuosikymmenen aikana muuttunut hyvin paljon. Voimme ehkäpä sanoa, että tästä voimme kiittää kriisejä, vuoden 2006 ja 2009 kriisejä. Tiedämme kaikki, mitä seurauksia näillä kriiseillä on ollut. Me olemme muuttaneet Ähm, sekä paikallista, alueellista, kansallista, eurooppalaista lähestymistapaa. Euroopan parlamentti on tätä kehitystä aina tukenut. Se on ainut tapa päästä eteenpäin. Meidän täytyy tukea tätä lähestymistapaa uudelleenkin. Vuonna 2010 saimme äh, edellisen asetuksen liittyen tähän alaan. Tästä keskustelimme hyvin vahvasti tuolloin ähm, Itressä ja tuolloin Meillä oli Espanjalla Vidal Cuadras esittelijänä. Tuolloin vahvistumisen eteen energia turvallisuus on Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten jaetun toimivallan alaa. Lissabonin sopimuksen artiklasta 94 toteaa, että Euroopan unioni luo yhteistä solidaarisuuteen perustavaa energiapolitiikkaa. Tämä on hyvin tärkeä lause ja toisekseen energiamiksin muodostaminen on kansallisen päätöksenteon alaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on sekä eurooppalaista että kansallista toimivaltaa. Tämä asetus on energiaturvallisuutta paljon parantanut, mutta jos me haluamme purkaa vielä rajoja jäsenmaiden väliltä ja Laskee energian hintaa, tarvitsemme enemmän avoimuutta ja yhteistyötä. Minä olen sitä mieltä, että ratkaisu yleisesti ottaen ja yleinen ehdotus Euroopan komissiolle, komissiolta on hyvä. Se vastaa kaikkiin tarpeisiin. Kuinka sitten arvioin Euroopan parlamentin tärkeintä roolia. Meidän täytyy vahvistaa vuoden 2010 pohjaa niin, että kriisin vastaisia välineitä voidaan käyttää tehokkaammin. Tämä tarkoittaa kriisin torjuntaa ja reagointia kriisin puhjetessa. Kriisin ennaltaehkäisy on minulle vielä tärkeämpää kuin se, että kuvitellaan, että kriisejä enää satu. Meillä on monia avainkysymyksiä, niistä voisi mainita viisi. Ensinnäkin alueelliset ratkaisut. Meidän täytyy rakentaa toimivien kansallisten ratkaisujen varaan. Toisekseen solidaarisuus. Solidaarisuuden pitäisi olla sääntö, mutta viimeisen mahdollisuuden sääntö. Tämä on hyvin tärkeä, sillä jokaisen maan täytyy itse tehdä ensin oma kotityönsä, vahvistaa omaa energiatoimitusvarmuuttaan ja tämän jälkeen voimme todeta, että solidaarisuus on sääntö. Kolmanneksi meillä täytyy olla vapaa kauppasäännöt energiakaupasta. Tämän lisäksi seuraavaksi Moldova, Ukraina, Balkanin maat täytyy saada mukaan työhön. Meidän täytyy ottaa huomioon tämäkin ja viisi, kohta viisi. Me tarvitsemme koordinoitua kaasun hankintaa. Se olisi hyvin avuksi meille. Meidän täytyy myöskin vastata moniin tärkeisiin kysymyksiin. Minä aina sanon, että kysymyksissä tärkeämpää on jopa kysymyksen muoto kuin vastaus sinänsä. Eli kysymykseni ovat seuraavia. Tarvitsemme muutamia määritelmiä. Esimerkiksi kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä harmonisoinnissa, kun harmonisoimme suojattujen kuluttajien määritelmää pk-yritykset mukaan lukien. Toiseksi, mikä olisi paras tapa äm, alueelliseen lähestymistapaan perustuvaa solidaarisuutta rakentaa, siis mitkä välineet? Numero kolme, infrastruktuurikysymykset maissa, alueilla, toimitustandardit, reilu, kaikkien energiantoimittajien kohtelu. Tämä on hyvin tärkeää, sitä pitää pohtia. toimittajien reilu kohtelu. Sitten numero viisi, riskianalyysi. Kuinka me voimme varmistaa sen, että toimimme tehokkaasti kansallisten ja alueellisten ohjelmien linjoilla. Tämä ei ole helppoa. Sitten hätätilanteita varten tehdyt suunnitelmat, kuka ne tekee, kuka ne arvioi, kuka ne saa täsmällisen muotonsa paperille. Ja sitten kriisit kansallisella ja paikallisella tasolla, kuinka reagoida ja tämän jälkeen kuinka luoda tarpeeksi avoimuutta sopimuksiin suojelemalla samoin kilpailua markkinoilla. Haluamme vapaat markkinasäännöt ja kilpailua suojella markkinoilla. Uskoakseni tämä keskustelu tulee olemaan hyvin syvällinen ja keskustelun jälkeen minulla tulee olemaan etuoikeus sanoa vielä muutama sananen. Paljon kiitoksia. Nyt menemme ensimmäiseen varjoesittelijän SND-ryhmästä. Roa Griffin, olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät äh, kollegat, minulla on suuri äh, kunnia tarkastella kaasun toimituksen turvaamisasetuksen uudistamista. SND-ryhmän puolesta olen erittäin iloinen, että näin erinomaisen esittelijän kanssa saan tehdä työtä. Ensinnäkin olen vahvasti sitä mieltä, että meidän on huomioitava eräs tärkeä indikaattori, e, nimittäin kaasun tuonnin riippuvuusaste. Luonnollinen kaasun tuonnin riippuvuusaste EU:ssa oli 65 prosenttia vuonna 2013 ja se on noussut 43,3 prosentista vuonna 1995 ja 52 prosenttia vuonna 2003. Tämä tarkoittaa, että EU ei ole pitkällä aikavälillä äm, äm, riippumaton. Ja tämä on erittäin äh, tärkeä, äh, koska tämä on poliittinen ja geopoliittinen haaste, joka vaikuttaa unionimme tulevaisuuteen? Ensimmäinen vastaus tähän haasteeseen on komission ehdotus äh, äh, kaasun saannin äh, turvaamistoimista ja äh, tästä äh, asetuksesta. Tässä halutaan äh, vahvistaa nykyisiä sääntöjä, jotka eivät ole vielä riittäviä, koska kansalliset viranomaiset eivät ota huomioon kaasun huoltovarmuuden tilannetta naapurimaissa. Tässä halutaan kehittää integroidumpi alueellinen lähestymistapa, vahvistaa solidaarisuus säännöksiä eh, niin, että pystytään paremmin käsittelemään kriisejä, kuten Jirsi sanoi, ja sitten eh, erilaiset eh, täytäntöönpanotoimet joitakin huoltovarmuussopimuksia varten. Olen erittäin mm, tyytyväinen filosofian, joka tässä on taustalla. Mielestäni energiapolitiikkaamme pitäisi mennä kohti parempaa yhteistyötä ja että me voimme olla ainoastaan vahvoimpia jäsenvaltioina, jos teemme yhteistyötä odotan kovasti äh, yksityiskohtaista keskustelua esittelijän ja varjoesittelijän kanssa näistä kolmesta ehdotuksesta. Olen kuitenkin äh, pettynyt siihen, että komission ehdotuksessa ei laisinkaan katsota kestävyyttä, uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja energiatehokkuutta, joka kuitenkin sähkökin on aivan ensimmäinen polttoaine erityisesti energiaköyhille kansalaisillemme. Ensimmäinen vastaus riippuvuuteemme on energiatehokkuuteen investoiminen erityisesti äh, rakennusalalla ja lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Äh, mielestäni tämä kaasustrategia, jota komissio ehdottaa, pitäisi äh, sillä pitäisi olla tällainen kattava strateginen lähestymistapa, jos otetaan huomioon hiiliriippuvuudesta irtautuminen ja energiatehokkuustavoitteet, samoin kestävyys. Sitten North Streamin kapasiteetin kaksinkertaistaminen on Euroopan etujen vastaista ja energiahuoltovarmuuden vastaista energia ei ole hyödyke. Energian saanti on perusyhteiskunnallinen oikeus, jolla on suuri poliittinen ulottuvuus ja yritysten on otettava huomioon se, että ne ovat vastuussa Euroopan ja kaikkien kansalaisten huoltovarmuudesta. Ja odotan kovasti yhteistyötämme Jirsi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on Edustaja Czesak. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Jos katsomme nyt tätä komission ehdotusta, mielestäni se näyttäisi menevän oikeaan suuntaan, koska päätavoitteena pitäisi olla se, että vahvistetaan solidarisuutta EUn jäsenvaltioiden välillä energia-asioissa. Tässä on tiettyjä elementtejä, joita on työstettävä lisää, esimerkiksi määritelmät ja kriteerit, joiden kautta esimerkiksi komissio voisi arvioida tiettyjä kauppasopimuksia entistä tarkemmin. Tässä on tiettyjä kriteereitä, joita ehdotetaan. 40 prosenttia tuntuisi olevan hieman ristiriitainen kynnysarvo. Mutta varmasti meillä on mahdollisuus vielä työstää näitä kriteereitä. Sitten alueellistamisen ajatus ja solidaarisuuslauseke ovat hyviä. Tässä puheenjohtaja omassa alustuksessaan jo viittasi solidaarisuuteen, mutta tämä merkitsee sitä, että komission pitää löytää sitten sanamuoto, joka ottaa huomioon kaikki ne eri osa-alueet, joihin tässä jo viitattiin myös asiat, jotka kuulimme edellisessä puheenvuorossa. Meidän täytyy ottaa huomioon se, kuinka tärkeät tarpeet Itä- ja Keski-Euroopan mailla on toimitusvarmuuden asiassa. eri asiat pitää määritellä energiapaketissa oikealla tavalla, niin että voidaan todella taata sitten tämä vaadittava solidaarisuus. Kiitos. E, Paljon kiitoksia. Nämä kommentit olivat ECR-ryhmän puolesta. Seuraavana edustaja Telitska. President, uh, colleagues, uh, good morning puheenjohtaja, kollegat, hyvää huomenta. Kiitoksia puheenvuorosta. Myös Alde haluaisi sanoa, että tämä on luonnos, joka on menossa oikeaan suuntaan. Se on nähtävänä osana mm, kokonaisvaltaista strategiaa ja sitä on katsottava mm, laajalti ja sillä tavoin, että se todella toteuttaa äh, tavoitteensa. Tässä mm, luonnoksen yksi pääkomponentti on solidaarisuus. Siinä myös halutaan tehokasta äh, lähestymistapaa, mutta samanaikaisesti EU:ssa on suurta jakautumista Nord Stream 2 suhteen. En nyt halua äh, napata tätä asiaa itselleni, mutta solidaarisuus energian suhteen EU:ssa ei ole mikään itsestäänselvyys tällä hetkellä. Tällainen ehdotus ei välttämättä tuo tätä solidaarisuutta. Me tarvitsemme syvällisemmän lähestymistavan ja meidän on katsottava myös erilaisia turvatakeita en usko, että meillä on mitään takeita tässä luonnoksessa, jotka tekisivät vaikeaksi tai mahdottomaksi sen, että äh, kansallinen strateginen kaupallinen etu voittaisi äh, solidaarisuuden. Ja tästä ehdotuksesta puuttuu myös energiatehokkuuden korostaminen. Eh, hyvä on, me kaikki tiedämme, mistä tässä ehdotuksessa on kyse. Ja eh, jotkut kollegat ovat maininneet uusiutuvat energiamuodot ja niin poispäin, mutta se mikä todella kuuluu tähän eh, ehdotukseen on energiatehokkuus ja sitä ei ole tässä käsitelty. Kolmanneksi tämä tulee olemaan kiistanalainen ehdotus. Se on vaikea saada läpi neuvostossa. Me tiedämme jo nyt, että siellä on jäsenvaltiot, jotka vastustavat kovasti tätä. Jotkut näistä jäsenvaltioista ovat tärkeitä jäsenvaltioita näillä identifioiduilla alueilla. Ja jos katsomme tätä luonnosta, niin olen varma, että jos asiat eivät mene hyvin, esimerkiksi alueellisessa yhteistyössä, että meillä sitten olisi hyvä väline eh, ratkaista tällainen tilanne. Ja Tämä vie minut erääseen toiseen asiaan. Minä kyllä tuen tätä alueellista lähestymistapaa, mutta se, mikä tästä puuttuu, on eurooppalainen lähestymistapa. Meillä voi olla kriisi, joka on paljon merkittävämpi. Meillä voi syntyä tilanne, että alueet eivät pysty sitä käsittelemään. Ja vaikka meillä on kuusi artiklassa tilanteen kamppailu, mitä tapahtuu, jos alueet eivät pääse yhteisymmärrykseen, niin meillä ei ole mitään tällaista eurooppalaista lähestymistapaa. Ja sitten pari lyhyttä kommenttia. Yksi niistä on se, että minusta tuntuu, että ei meillä tässä oikeastaan ole puitteita. Ihan kuin tässä olisi erilaisia artikloja, määräyksiä ja toimenpiteitä, mutta en näe vahvoja puitteita. Nyt haluan, että tarkemmin selittää, mutta ehkä myöhemmin jossain vaiheessa. Ja sitten viimeinen kommentti, hyvät kollegat. Täällä ei kertaakaan ole mainittu korvauksia. Eli jos me panemme täytäntöön ja tämä solidaisuusperiaatteen ja nämä määräykset, meidän on otettava huomioon se, että me puhumme myös yksityisistä tai julkisista yksityisistä yrityksistä, emmekä me ole yksityiskohtaisesti määritelleet korvausvälineitä. jotka johtuvat erilaisista tilanteista. Kiitos puheenjohtaja. Voin tukea monia periaatteistanne ja odotan kovasti yhteistyötä. Turmes Paljon kiitoksia edustaja Turmes Vihreistä. Paljon kiitoksia. Uskon, että meillä tulee olemaan hyvä tiimi, joka neuvottelee puheenjohtajamme johdolla asiasta. Energiaunionissa uskoakseni lopultakin meillä on kaksi uutta elementtiä, solidaarisuus ja alueellinen lähestymistapa. Tämä liittyy muuten hiukan herra Roilin vuoden 2010 miitentöön. Siinähän me keskustelimme tulevan sukupolven, uuden sukupolven politiikasta ja hän hyvin tärkeän roolin asetti alueellisen politiikan mietinnössään tuolloin. Mielestäni komission aloite on hyvä, erityisesti liite yksi on sellainen, josta voimme komissiota onnitella rohkeudesta näin toimia. Monet jäsenmaat haluaisivat liitteen yksi haudata, mutta se on tärkeä. Se on tärkeä, koska se ratkaisee ongelmia. Saksa ei ole tyytyväinen, että se on Tsekin tasavallinen Puolan kanssa samassa ryhmässä, mutta pahoittelen Saksan ja Puolan rajalla. Tämähän liittyy myöskin North Streamiin ja muihin yhteyksiin. Meillä on ongelma, kuinka kaasun kuljetusta hoitaa. Meidän täytyy ratkaista ongelma, kun sellainen on. Ranska taas oli tyytyväinen, kun on samassa ryhmässä Espanjan kanssa, mutta pahoittelen, jos me haluamme Espanjan yhteyteen muiden markkinoiden kanssa, tämä Ranskan ja Espanjan välinen pullonkaula täytyy poistaa. Komissio on aivan oikeassa pakottaessaan Ranskan ja Espanjan neuvottelupöytä neuvottelemaan tästä. Toivon, että parlamentille me voimme tukea liitettä numero yksi, se on hyvin tärkeää. Toisekseen, parantamisen varaa uskoakseni on kuluttajan suojelussa, kuten puheenjohtaja Busek sanoi, te olette aivan oikeassa puheenjohtaja. Tämä ei ole vielä riittävää. Paljon epämääräisyyttä on vielä vallallaan, joten voisimme jotenkin täsmällisempää saada aikaan. Edustaja Griffin luonnollisesti on aivan oikeassa ja edustaja Teliska tämä tehokkuusulottuvuus puuttuu. Ja olisi mielestäni ihan täysi virhe, ettei toimitusvarmuuteeseen otettaisi tehokkuustoimia mukaan, niitä joihin voidaan turvautua, jotta voisimme ähm, alueellisia lämmitysjärjestelmiä, pk-yrityksiä, niin tarjoamme järjestelmiä ottaa mukaan. Ja minä ottaisin myöskin biomassaan biokaasun tähän mukaan. Täytyy muistaa, että biomassa, biokaasu, niin kutsuttu vihreä kaasu, otetaan verkkoon mukaan tulevaisuudessa. Ja meidän on myös kuluttajien Ja viljelijöiden osalta on hyvin tärkeää katsoa, kuinka voimme käyttää biomassaa kaasunkin suhteen, kun katsotte Puolaa, Romaniaa, Itä-Eurooppaa. Meillä on suuri maanviljelyssektori näissä maissa ja mielestäni se pitäisi ottaa myös käyttöön. Päätän puheenvuoroni pian. Edustaja Teliska, olette aivan oikeassa. Meidän täytyy kiristää ja vahvistaa tiettyjä yksityiskohtia, kun täytyy pyrkiä parempaan täsmällisyyteen. En vielä ihan täysin ymmärrä, kuinka me voimme näitä asioita selventää, meidän täytyy keskustella niistä. Mutta päättäisin nyt kahteen kysymykseen tai huomioon. Yksi niistä on Alankomaiden puheen, Alankomaiden puheenjohtajana. Onko kukaan puheenjohtajamaan edustaja täällä salissa paikalla? Onpa outoa, ettei ole sillä tiedämme, mitä tapahtuu neuvostossa tällä hetkellä. Siellähän on eri liittoumia. Meillä on Saksan, Ranskan, Itävallan, yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden kaltaisia maita. Niitä maita, jotka... Anteeksi puheenjohtaja, voisinko nyt vielä puhua loppuun? Neuvostossa nyt tapahtuu niin, että Alankomaan puheenjohtajana liitteen yksi haluavat kaataa, ja mielestäni tämä ei ole mikään oikea tapa neuvotella. No niin, seuraava puhuja Benito Daka Guen puolesta. Hän on suuressa vastuussa. Suurin vastuuhan on äm, Slovakialla pian puheenjohtajamaata, siis Benito Slovakiaka. Seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente, y buenos días. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta vielä kaikille. Olemme lukeneet nyt tämän asetusehdotuksen ja meistä tässä käytetään samoja perusteita kuin, vääränlaisia perusteita kuin mitä nyt nykyisessä tilanteessa on käytetty. Esimerkiksi energiariippumattomuus. Kun puhutaan Gazpromista, on turha puhua riippumattomuudesta tai sisäisestä tuotannosta. Viitaan tässä nyt särötykseen. Me samalla viemme paljon kaasua ja siksi meillä on aina olemassa myös erilaisia riippuvuussuhteita toisiin maihin. Kaasu sitä pidetään puhtaampana kuin esimerkiksi öljyä, ja on totta, että sen poltosta syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä mutta se kuitenkin aiheuttaa sen koko syklin aikana hyvin paljon metania, joka lämmittää 86 kertaa enemmän ilmastoa kuin hiilidioksidipäästöt. Haluaisimme korostaa tässä nyt kahta asiaa. Ensinnäkin energiaturvallisuusstrategia antaa meille mahdollisuuksia luoda suhteita maiden johtajien. He usein kuitenkin pyrkivät parantamaan omia asemiaan ja tässä jätetään esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja muut huomiota. Kun puhutaan energiaturvallisuudesta, emme saa unohtaa myöskään tällaista maailmanlaajuista vastuunkantoa. Sitten kenen käsiin, markkinoiden käsiin jätettäisiin ongelmien ratkominen. En usko, että solidaarisuutta löytyy heti, vaan uskon, että jos tässä toimitaan markkinaehtoisesti, pyritään saamaan mahdollisimman suuret voitot. Syntyy oligopoleja ja jo nyt monikansalliset yritykset valvovat alaa hyvin pitkälti. Kiitoksia. Uh, thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Kappel, ENF-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin esitteli siitä, että hän nämä viisi äh, kohtaa, jotka ovat tärkeitä, äh, alueelliset ratkaisut, solidarisuus, avoimet markkinasäännöt, valtio äh, naapurimaiden mukaan ottaminen ja koordinointi kaasun osto. Nämä ovat ne tärkeimmät kohdat. Ja komission ehdotuksessa hän ehdotetaan vahvempaa koordinointia alueellisella tasolla ja se, että luodaan tiettyjä periaatteita ja standardeja Euroopan tasolla. Tarkoituksenahan on ensin saada aikaan alueellinen riskinarviointi, luoda alueellisia ehkäisy- ja riskisuunnitelmia, koordinoituja toimenpiteitä reverse flowssa. Ja minulla on muutamia ehdotuksia, nimittäin kohta yksi alueiden määritelmä, jotta solidarisuusperiaatetta voitaisiin soveltaa, tarvitaan selkeästi määriteltyjä tasapainoisia alueita. Minä olen itävaltalainen ja Itävalta on nyt tässä asetusehdotuksessa alueella, joka leikkaa se pois Itävallan kahdelta suurimmalta tuontimaalta, energiatuotimaalta, niitä Slovakiasta ja Saksasta, joten olisi hyvin tärkeää saada aikaan tällaista kahdenvälistä koordinointia, koska Itävallan esimerkki osoittaa, on ehkä mahdollisesti tarpeen, että joku valtio on kahdessa alueessa mukana tai että, että tämä alueen määritelmä parannetaan. Sitten infrastruktuuristandardi, sama asia, tämänhetkinen aluemääritelmä asettaa epä tasa-arvo, tasaisia äh, tuloja, lähtökapasiteetteja eh, niin, että infrastruktuuristandardin arvo voi olla liian korkea. Otetaan tekninen kapasiteetti suurimmasta infrastruktuurista eh, jonkun tietyn alueen eh, palvelemiseksi. Tässä ei kuitenkaan huomiota laitoksen käyttöastetta eikä myöskään mm, mitään vaikutusta viennin keskeyttämisellä voisi olla. Olisi hyvä lähteä pois tästä suurimmasta infrastruktuurista, vaan ennemminkin katsotella kriittisiä infrastruktuureja tai ehkä yhdistää nämä kaksi asiaa. Tämä sama koskee solidaarisuutta joka liittyy tähän alueiden määritelmään. Komissio vaatii solidaarisuutta makrotasolla eikä katso yksityiskohtia paikan päällä. Esim Esimerkiksi solidaarisuus voi onnistua ainoastaan, jos jäsenvaltioilla on sama suojattujen asiakkaiden ja standardien määritelmä. Tämänhetkin ehdotus luo sellaisen tilanteen, että mahdollisimman monia kuluttajia on pidettävä suojattuna, jotta solidaarisuuslausekkeen vaikutus heikkenisi. Ja 12 äh, äh, artikla on esityksen ongelmallinen. Jäsenvaltio voi verrata solidaarisuuteen vasta sitten, kun se noudattaa kaikkia äh, asetuksen vaatimuksia, esimerkiksi että kaikkia hätäsuunnitelman määräyksiä noudatetaan. Tämä aiheuttaisi paljon hallinnollista taakkaa, ei saavuttaisi tavoitetta. Lisäksi tämä naapuri-solidaarisuus, se on erittäin tärkeä kysymys alueellisen solidaarisuuden lisäksi. Ja sitten tämä viimeinen asia, reverse flow, vastavirtaus. Tämä liittyy hyvin läheisesti infrastruktuuriin. Tämä ei ole, eh, tämä menettely on liian monimutkainen, se juo hallinnollista taakkaa ja jopa ristiriitoja. Olisi parempi, jos kansallisilla säätäjillä olisi enemmän toimivaltuuksia, koska ne ovat automaattisesti eh, kaasu eh, liikenteestä vastuussa ja niiden pitäisi tämä, nämä infrastruktuurit auktorisoida. Lisäksi näin myös ongelman suhteellisuudessa. Meillä on noin 200 tällaista kaasupistettä pistettä ja vain joissakin on ongelmia. Ja tässä jäävät muut kuin EU-jäsenvaltiot ulkopuolelle ja me aiomme tehdä tarkistuksia tämän suhteen. Ja herzlichen Dank, Herr Kiitoksia. Vuoden 2006 ja 2009 kaasukriisin jälkeen kaasun saannin turvaamisessa on menty eteenpäin, mutta on kuitenkin huomattu, että pelkästään kansallisesti tehdyt päätökset eivät ole riittäviä. Siksi pidän komission ehdotusta hyvänä, mutta haluaisin vielä puuttua kolmen asian. Ensinnäkin se, miten Eurooppa jaetaan alueiksi, tässä tuen täysin komission ehdotusta. Jos laaditaan ja luodaan oma energiaunioni, on tärkeää siirtyä kansallisesta lähestymistavasta alueelliseen lähestymistapaan, aivan kuten sähköalalla jo tapahtuukin. Ja Saksan hallitus näkee sen samalla tavoin. Ja puhuisin myös sen puolesta, että alueellisen jaon lisäksi olisi tällaisia hätätilaa suunnitelmia myös tiiviiden ja läheisten äh, muiden naapureiden kanssa. Ja sitten toiseksi komission ehdotuksen pohjalta jäsenvaltiot voivat itse asettaa asiakkaat tietylle tasolle, että Eli olisi tällaisia suojeltuja asiakkaita. Ja meidän pitäisi löytää yhtenäinen määritelmä heille. Sitten vielä kaasusopimusten avoimuus. En ole aivan selvillä siitä, miten tämä avoimuus voi lisätä EUn toimitusvarmuutta, koska oikeastaan on tiedossa se, kuinka pitkälti yksittäinen maa on riippuvainen tietystä toimittajista. Ehkä tästä voisimme kuulla lisää. Kiitos. Paljon kiitoksia, edustaja Karens. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin sitä mieltä, että meidän valiokuntamme on antanut tämän mietinnön hyvin käsiin teidän johtoonne. Kun kuulin, mitä kollegat sanovat, vaikuttaa siltä, että olemme suurin piirtein samaa mieltä. Haluaisin korostaa sitä, että kaasumarkkinoilla ja energiamarkkinoilla kaiken kaikkiaan me emme saa unohtaa päämääräämme lainsäätäjinä. Meidän tarkoituksemme on varmistaa se, että energian hinta on mahdollisimman matala kotitalouksille ja teollisuudelle – jotta voisimme parantaa kilpailukykyämme. Kaikki ovat nyt globaalilla markkinoilla mukana ja energia on tärkeä osa tätä. Siis on tärkeää saada energiamarkkinat toimimaan oikein ja kaasumarkkinat toimimaan alueellisella ja eurooppalaisella tasolla kunnolla. Sähkömarkkinoilla mielestämme olemme huomanneet, että alueellinen yhteistyö ja alueelliset markkinat ovat järkeenkäypiä. Se on tapa aloittaa, mutta tiedämme, että maakaasun suhteen me enimmäkseen tuomme lähestulkoon kaiken maakaasun, jonka kulutamme. Ja niistä maista, joista kaasua tuomme, osa on markkina toimijoita, osa ei. Norja on kaiken kaikkiaan normaali markkinatoimija, Venäjä Gazpromin kautta on valitettavasti pahamaineinen siitä, että rikkoo markkinaperiaatteita aina kun tarpeen ja mahdollista. Hallitusten välisistä sopimuksista tiedämme, komissiohan niitä on tarkastellut, että monissa tapauksissa Euroopan unionin lainsäädäntöä on rikottu. Puhumme nyt kolmannesta energiapaketista ja ähm, monopolin vastaisesta lainsäädännöstä, kilpailulainsäädännöstä jos haluamme kaasumarkkinat, meidän täytyy varmistaa se, että meillä on olemassa välineet, joilla voimme suojella näitä markkinoita. Siksi komission aloite ja ehdotus tarkastella suuryritysten välisiä sopimuksia, kun eurooppalainen suuri 40 prosenttia markkinoista omaava yritys tekee sopimuksen – komissio tekee ex post-arvioinnin, eli sopimuksen solmimisen jälkeen tarkastelee asiaa. Mielestäni meidän pitäisi pyytää ex ante-tarkastelua ennen kuin sopimus tehdään, jotta meillä olisi takkeet siitä, että sopimukset todella ovat meidän oman lainsäädäntömme kanssa linjoilla. Tai että tietäisimme, ettei näin ole, sillä monissa tapauksissa suuria intressejä on pelissä ja halutaan kiertää kilpailulainsäädäntöä. Kiitoksia. Thank you. With this amended regulation. Kiitoksia. Tällä muutetulla asetuksella me liitymme lähemmäs tätä, sitä poliittisesta energiaunionin julistumisesta käytännönläheisempään toimintaan hyvä on, että tämä on vain osa laajempaa pakettia ja hyvä on myös se, että tässä otetaan huomioon vuoden 2010 asetuksen tuomat opit, koska on kyllä syytä olla kunnianhimoisempi stressitestien tulokset ja jatkuvaa konflikti Ukrainassa. Meillä on erityinen täydennys tähän suojatun asiakkaan äh, määritelmään solidarisuusperiaate, mutta me emme saa olla liian joustavia tässä määritelmässä, koska jos menemme liian pidemmälle kuin kotitaloudet ja äh, välttämättömät sosiaaliset palvelut, niin se ei tule tekemään tästä järjestelmästä kovin käytän läheisen. Mutta herra Telitskalla oli myös hyvä ehdotus kompensaatioista. Alueellinen ulottuvuus on tärkeä, eli pakollinen ennaltaehkäisevä äh, äh, toimet, äh, lisätty vastakkaisvirtauskapasiteetti ja myöskin muut kuin unionin jäsenet, jotka ovat energiaunionissa. Nyt olisi hyvä, jos voisimme testata näitä järjestelyjä vapaaehtoiselta pohjalta. Nato. Paljon kiitoksia seuraava puhuja, edustaja Zenonato. Kiitoksia puheenjohtaja. Kokonaisuudessa olen sama mieltä tästä asetusehdotuksesta, että uusia toimenpiteitä, joilla varmistetaan kaasun toimitusvarmuus Euroopassa. Ei ole epäilystäkään siinä, etteikö tämä olisi ongelma, joka pitää käsitellä yhteisön tasolla ja määritellä mekanismeja, joiden avulla voimme koordinoidusti vastata mahdollisiin kaasun toimituksen keskeytyksiin. Ja on aivan selvää, että tämä asetus, joka on voimassa, joka oli ensimmäinen vastaus tähän Venäjän ja Ukrainan kaasukiistaan, vaati nyt uudistusta ja selvää parannusta. On siksi erittäin hyvä, että tässä mukana on tämä solidaarisuusperiaate. On erittäin tärkeää, että hätätilanteessa taataan kaasutoimitus kaikille äh, heikossa asemassa oleville kuluttajille äh, ja välttämättömille palveluille kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Näistä suojatuista asiakkaista kun tämä kategoria määritelmä on tärkeää ottaa mukaan myös ne teollisuuden alat, joissa kaasun toimituksen keskeyttäminen todella haittaisi tuotantosykliä, niin jolla voisi olla sitten dramaattisia vaikutuksia työllisyyteen. Eli on hyvä, että meillä on tällaisia hätä suunnitelmia aluetasolla. Äh, näitä pitää koordinoida niin, että jäsenvaltioiden valinnat toimitusvarmuuden alalla eivät haittaa naapurimaita. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Teresa Griffin sanoi äh, North Streamista. Äh, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, enkä aio toistaa sitä tässä. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että pitäisi saada aikaan integroidut ja toimivat nestetetyn maakaasun markkina. Tämä on vaihtoehto kaasuputkille. Ja toivon, että parlamentti voisi täydentää komission ehdotusta ja asettaa myös energiatehokkuus tärkeään asemaan. Se on tärkeä väline, jotta pitkällä aikavälillä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Grosteet. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut, sillä tämä työ on erittäin hienoa työtä. Täytyy todeta, että te olette todellakin eksperti tällä alalla. Meitä ei siis hämmästytä se, että että teidän luonnoksenne on näin korkealaatuinen. Kun ajattelemme energian toimitusvarmuutta, meillä on monia kysymyksiä, toimituksen monimuotoistaminen luonnollisesti, solidaarisuus ja, kuten erät mainitsivat, myöskin energiatehokkuus. Meidän täytyy tehdä erityisen tärkeää työtä sen eteen. Energian toimituksen monimuotoistaminen, toimituslähteiden monimuotoistaminen on tärkeää. Tämän lisäksi verkosto on tärkeää, tarvitsemme kaasuputkia, kuten kaikki tietävät. Ja äsken todettiin myöskin, että Euroopan maanviljely voi olla tärkeässä roolissa tällä alalla. Tämäkin on hyvin mielenkiintoista. Jos tarkastelemme kriisisolidaarisuusmekanismeja, niitä täytyy luoda alueellisella tasolla. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, mutta Tämä vaatii kuitenkin sitä, että olemme hyvin varovaisia, kun tiettyjä esteitä ilmenee. Esimerkiksi kuinka kaasun jakelija punnitsee solidaarisuusvaatimuksen ja omien kuluttajiensa välisen tarpeen, kuinka hän tämän tasapainon löytää. Alueellinen ulottuvuus on luonnollisesti mielenkiintoinen. Se saattaa johtaa markkinoiden pirstaloitumiseen. On selvää, että tarvitsemme myöskin alueellista lähestymistapaa, mutta meillä täytyy olla kokonaiskuva, suuri kokonaiskuva tilanteesta. Ja päättäisin vielä totemalla, että kaikki nämä seikat vaativat solidaarisuutta. Solidaarisuus ei ole koskaan täysin saavutettua ja vahvaa diplomaattista työtä. Meidän pitäisi tehdä olemassa olevan yhteistyön kanssa Algerian, Katarin, Norjan, Venäjän ja muiden kaasun kanssa, mutta muitakin toimittajia voisimme pyrkiä löytämään esimerkiksi Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja niin edespäin. Tässä on todellakin sellainen työ käsissä, joka vaatii johdonmukaisuutta kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia. Thank you, Raj, madam. Paljon kiitoksia. Edustaja Roil. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toisin esiin uuden ajatuksen Kun katsotaan kaasun toimituksia Euroopassa tällä hetkellä, niin tilanne on hieman erilainen kuin vuosi sitten, kun keskustelu aloitettiin. Kaasusta ei ole tällä hetkellä uskoakseni pulaa, vaan no- North Streamin osalta puhutaan, tarvitaanko koko hanketta ylipäätään, tuleeko sitä lisää. Nesteytettyä maakaasua, sen kapasiteetti on lisääntynyt ja meillä on eri tarjoajia, ei pelkästään Venäjältä vaan myös muualta. Eli tässä on pystytty hajauttamaan. Eikö tärkeintä olisi nyt pohtia, ennen kuin puhumme solidaarisuudesta, niin pohtia sitä, miten voimme käyttää tätä kapasiteettia entistä paremmin Euroopassa. Miksei me oikeastaan onnistu siinä, että jäsenvaltiot todella täytäntöönpanisivat olemassa olevia asetuksia ja energiapaketteja. tässä on vielä paljon tehtävää. Tämä olisi tehtävä ensin. Ja ainakin tässä asetuksessa tulisi mainita se, että tämä on ensisijainen tavoite ennen kuin lähdetään pohtimaan lisätoimia. Yksi asia kerrallaan. On tärkeintä käyttää jo olemassa olevaa kapasiteettia vastakkaisvirtauskapasiteetti on todella se, jota pitää katsoa. Sitten nämä alueelliset lähestymistavat. Tässä on paljon hyvää, mutta on katsottava, kuka tekee, kuka tekee yhteistyötä kenenkin kanssa. Tähän liittyy hyviä argumentteja. Se, että riskejä hajautetaan, on myös tärkeää. Sitä pitää pohtia, kun tavallaan liitetään valtiota yhteen. Ja tätäkin pitäisi näissä asiakirjassa pohtia. Ja kolmas asia on hieman ongelmallinen, eli tämä tietojen vaihto. Kyseessä ovat yksityisyritykset, jotka tässä toimisivat. Mielestäni Eurooppa ei ole mikään valtiontalous, eikä tällaiseksi haluta muuttuakaan, vaan tässä toimitaan yksityisiä yrityksiä käyttäen, joten täytyy katsoa, kuka näitä sopimuksia solmi, kuka ostaa mitä, mistäkin. Tässä täytyy olla varovaisia. Jos, jotta hätätilanteesta ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, Eh, jossa toimittaisiin sitten eh, väärällä tavalla. Uh, thank you very much. Thank you much, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Kohlicek, eh, uusi varapuheenjohtajamme. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua. Minulla on muutamia kommentteja. Minulla on paljon kokemusta teollisuudesta ja joskus minun täytyy vähän hymyillä, mitä, kun kuulen, mitä kollegat tällä sanovat. Paketti eh, luotiin silloin kaasukriisin jälkeen ja siinä paketissa määriteltiin, että eh, verkkoja olisi yhdistettävä. Näin kävi. Sitten oli kolmen kuukauden kaasuvarastot. Ja jos jotkut jäsenvaltiot eivät tätä toteuta, niin me sitten voi odottaa mitään solidarisuutta, koska eh, paketin hyväksymistä on kulunut jo kuusi vuotta ja sitten sitten tietenkin tämä vastakkaisvirtaus kaikissa järjestelmän osissa. Ja äh, kun on kyse kaasun äh, toimitusvarmuudesta, niin se on hallitusten ja yhteiskuntien vastuu äh, yksi kaasuputki menee varastoon toinen jonnekin muualle ja meidän pitäisi pakottaa sitten valtion ottamaan kaasua toiselta puolelta maailmaa. Ei, se ole mahdollista. Solidaarisuus kyllä, mutta jos pitää pakottaa luoda erityisolosuhteita, pakottaa muita luomaan erityisolosuhteita, esimerkiksi Ukraina tai ne, jotka sanovat, että Nord Stream on turha. Niiden on päätettävä tästä, joiden on tarkoitus investoida, jos tämä mm, vastaa ympäristöstandardin, niin meidän pitäisi siihen puuttua. Ja mitä tulee turhaan solidarisuuteen, tässä näemme esimerkiksi korkeajännitteen linjoissa ja siinä, miten Saksan, Pohjois- ja Etelä-Saksan linjat ovat ylirasittuneita. Meillä on transformaattoreita, mutta Saksassa tämä ei toimi. Minä suosittaisin kollegoita saamaan lisää tietoa tästä aiheesta ennen kuin he mielipiteensä lyövät lukkoon. Ja kyllä on selvää, että kuluttajan suoja on asetettava korkealle. Se on eurooppalainen arvo, mutta toisaalta me olemme markkinatalous. Me emme saa sitä koskaan unohtaa, koska eh, energiahuolto on usein ongelmallista, mutta se ei saa eh, tapahtua muiden aspektien kustannuksella. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Stefan Musa, joka on energian toimitusvarmuusyksikön johtaja. Good morning. Um... Hyvää huomenta, hyvät jäsenet. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Busek siitä, että voimme keskustella tästä energian toimitusvarmuusasetuksesta tänä aamuna. Ja kiitoksia kaikille näistä pitkistä puheenvuoroistanne ja pohdinnoista siitä, mitä voitaisiin tehdä entistä paremmin. Komissio tunnustaa sen, kuinka tärkeää on täytäntöönpanna sisämarkkinoiden energia- ja kaasupakettia entistä paremmin. Tällä taataan toimitusvarmuus entistä paremmin ja myös kun katsotaan laajempaa energiaunionia. Ja jotta päästäisiin todella entistä parempaan energiantoimitusvarmuuteen saavutettaisiin ilmasto- ja kestävyystavoitteet ja uusiutuvien energioiden tavoitteet. Me teemme energiatehokkuus ja uusiutuvia energialähteitä koskevia ehdotuksia vielä syksyllä tähän markkinoiden suunnittelupakettiin liittyen. Meillä on siis välineitä parempaan toimitusvarmuuteen pääsemiseksi. Ja tässä ehdotuksessa katsomme haasteita, joita liittyy tehokkaaseen kaasun jakoon, jakeluun kautta Euroopan, siis kaasun, jota meillä on tai jota voimme saada käyttöön eri tavoin. Keskeinen saavutus mielestämme tässä paremmassa asetuksessa olisi entistä parempi alueellinen yhteistyö niin, että saatettaisiin yhteen sellaiset jäsenvaltiot, joilla on vahvuuksia, sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joilla on tiettyjä heikkouksia tai jotka ovat pitkälti riippuvaisia vain yhdestä toimituslähteestä. Tämä on meidän kantamme ja katsomme, mistä voidaan saada siis parasta lisäarvoa täytyy edelleen katsoa muiden jäsenvaltioiden hyviä käytänteitä. Monenlaista yhteistyötä tehdään jo, niitä ei lähdettäisi korvaamaan, vaan katsottaisiin, miten niitä voidaan täydentää sillä, kun edistystä tarvittaisiin. Suunnitelmat, joita halutaan aluetasolla, niin ymmärrämme, että tässä voi olla vaara pirstaloitumisesta sisämarkkinoilla. Tätä emme halua. Haluamme, että alueet sopivat harmonisesti muuhun energian sisämarkkinaan. Siksi kaasun koordinointiryhmällä ja muilla arvioilla, vertaisarvioinnilla on tässä hyvin tärkeä rooli, että voidaan estää se, että tällaiset alueelliset ongelmat vaikuttaisivat haitallisesti muihin alueisiin. Tarvitaan rajat ylittävää konsultointia, kun näitä suunnitelmia luodaan ja määritellään. Eli on ajateltava myös alueiden rajat ylittävästi. Tämä on syytä pitää mielessä. Sitten nämä suojellut asiakkaat. Tunnustamme teidän huolenaiheenne liittyen siihen, kuinka paljon harmonisointia tässä tarvitaan. Meillä on tällainen kultaisen keskitie lähestymistapa. Olemme löytäneet ja katsoneet, että tässä on tiettyjä kriittisiä kohtia, mutta jätetään kuitenkin jäsenvaltioille joustavuutta. Tässä tulee löytää tasapaino ja haluamme keskustella kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten tähän päästään, mutta emme ole täysin vakuuttuneet siitä, että tässä tarvittaisiin täyttä yhtenäistämistä. Solidaarisuus on myös merkittävä askel eteenpäin tässä ehdotuksessamme, jos tämä hyväksytään. Tämä olisi tällainen viimeinen varmistuskriteeri. Siis tällä on tarkoitus suojella kotitalouksia, ei muita. Eli suojeltujen asiakkaiden asiassa haluamme varmistaa sen, että kotitaloudet, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia asiakkaita, niin että heitä suojellaan kaasumarkkinoilla markkinoilla, kaasun hintojen muutoksilta. Eli tässä lähdetään liikkeelle aluetasolta. Sitten energiayhteisö mainittiin täällä myös. Se on meille hyvin tärkeä asia. Haluamme taata sen, että yhteistyö on parempaa, jotta alueelliset näkökohdat toteutuisivat paremmin, niin hyvin kuin toimijat nämä myös hyväksyvät, että tässä toimittaisiin vastavuoroisesti. Sitten toimittajien tasa-arvoinen kohtelu. Tässä pitäisi katsoa myös korvauksia. Ajattelimme, että tähän päästäisiin alueellisten suunnitelmien ja mekanismien kautta solidarisuuden puitteissa jäsenvaltioiden välillä. Emme oikeastaan koe, että tällä hetkellä meillä olisi mitään ihme lääkettä määrittelemään tätä asiaa kautta koko EUn, mutta tähän liittyisi aina markkinahinta ja mahdollinen lisämaksu, joka maksettaisiin. Tähän tietysti liittyy tiettyjä haittapuolia, koska kaasun omistaa aina yritys. Sitten sopimusten avoimuus. Mistä tämä on koko tämän järjestelmän rakenteen mukainen. Riskin arviointi tapahtuu täyden tiedon perusteella. Tähän liittyvät tietyt kaupallisten sopimusten rajoitteet. Emme halua tietystikään tässä puuttua itse sopimuksiin, mutta haluamme katsoa, minkälaisia mahdollisia seurauksia niillä saattaa olla. Ja voimme katsoa sitten, miten näitä haittavaikutuksia voitaisiin alueellisella tasolla lieventää. Kilpailulakiin kuuluu itse sopimuksiin puuttuminen. Me emme lähde tähän. Tässä on tärkeitä poliittisia tavoitteita, joita ollaan saavuttamassa tämän asetuksen kautta ja pyrimme jakamaan kaasua tehokkaalla tavalla ja pyritään myös tilanteeseen, jossa lisäinfrastruktuuria rakennetaan vain silloin, jos se on täysin välttämätöntä, eli ei haluta hukata resursseja. Kiitos. Got few minutes. Kiitoksia oikein paljon ymmärrykseni. Meillä on vain muutama minuutti. Herra Eriksson, halusitte esittää kysymyksen. Niin, minulla on vain lyhyt kommentti Mielestäni tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Se liittyy kaasun toimitusvarmuuteen ja huoltovarmuuteen ja niin poispäin. Mutta mielestäni on myös tärkeää tietää, että kun puhutaan kaasusta, ratkaisuna ilmasto ongelmasta, uskaltaa siirtyä pois öljystä ja hiilestä ja tämä aiheuttaa vähän vähemmän päästöjä, niin usein sitten päätyy sellaiseen tilanteeseen, että ajattelee väärin ja ajattelee liian kapea-alaisesti, koska ongelma on se, että ei voi pelkästään katsoa ähm, äh, voimalaitosten ja kuluttajan pääsyjä, päästöjä, kuten esimerkiksi Nord Streamin kohdalla. Sitä kuljetetaan kaasuputkissa tuhansia kilometrejä ja erityisesti jos katsotte tätä asiaa äh, Venäjällä, äh, infrastruktuuri on hyvin vanha ja se vuotaa joka paikasta. Ja jos katsotte sitten äh, koko päästötilannetta, niin se on paljon enemmän kuin jos katsotte vain kuluttajaa tai tuota laitosta. Tämä on ainoa kommentti, jonka halusin tehdä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos kaikille puhujille. Minä haluaisin muutaman sanan sanoa tähän keskustelumme päätteeksi. Kiitoksia kaikille teille, hyvät kollegat, kommenteistani. Minä kirjasin myös 21 konkreettista ehdotusta varjoesittelijöitä ja vielä 12 kommenttia muilta puhujilta hyvin paljon kommentteja siis. Kiitoksia kuumasta keskustelusta. Olen aivan varma siitä, että keskustelu tulee olemaan jännittävää ja olen täysin valmistautunut siihen. Kuten edustaja Griffinkin määritteli, Teresa olet aivan oikeassa, me odotamme sitä. Ja haluan vielä sanoa, että me palvelemme kuluttajiamme. Tämä on aivan totta, mutta meidän tulisi välittää myös energiayrityksistä Euroopassa. Muuten emme pystyisi palvelemaan kuluttajamme, joten tämä tasapaino on tarpeen. Ja sitten puhumme itse asiassa koko talouden kilpailukyvystä, koska kaikki kilpailukyvyn näkökulmasta riippuu energiasta, toimitusvarmuudesta, energiasta, hinnoista ja tietenkin kestävyydestä. Meidän on muistettava tämä aina. Joten me yritämme saada aikaan myöskin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja vakaa kaasun toimitusvarmuus on myös tällainen turva uusiutuville energiamuodoille. Tämä voisi olla yhteinen eurooppalainen menestystarinamme, kuten oli ensimmäisen asetuksemme suhteen kuusi vuotta sitten olimme epäileväisiä ja jotkut meistä muistavat varmaan nämä keskustelut oikein hyvin. Keskustelu oli erittäin vaikea ja lopulta sitten onnistuimme. Ja suurin osa asetuksesta pantiin täytäntöön. Itse asiassa ehkä enemmän kuin kolmannen energiapaketin yhteydessä. Äh, kolmas energiapaketti oli vuonna 2009, jopa aikaisemmin kuin tuo meidän 2010 asetuksemme. Joten olen aivan varma, että meillä tulee olemaan mukavaa äh, keskusteluissa. Seuraava keskustelu on Itressä 13 kesäkuuta. Se perustuu tähän mietintöluonnokseen ja sitten meillä on kaikki käännökset. Tarkistusten jätön määräaika on kaksi päivää myöhemmin, eli 15. kesäkuuta. Tarkistusten käsittely 11. heinäkuuta. Ja äänestys Itressä on 13. lokakuuta. Eli hyvin samankaltainen aikataulu kuin tuon edellisen asian eh, eh, kohdalla, näiden taajuusalueiden kohdalla. No niin, kello on nyt 11. Vähän meillä on juuri sopivasti ennen seuraavaa asiaa yksi sananen. Alankomaiden puheenjohtaja maan edustaja. Pitäisi saada seuraavan kokoukseen. On outoa, että täällä ei ole ketään heiltä nyt läsnä. Olette aivan oikeassa, minä kerroin tämän kauden aluksi Alankomaille, kun se on puheenjohtaja maa tästä. Yleensäkin minä tapaan aina puheenjohtajamaa edustajat. Tämä on erittäin tärkeä asia. He olivat samaa mieltä, se on tärkeä heillekin. He olivat valmis aloittamaan keskustelut voivat aloittaa ne tietääkseni toukokuussa. Ja luonnollisesti Slovakia aloittaa maana ensimmäisen kokouksensa heti heinäkuun alussa, eli aivan kauden aluksi. Paljon kiitoksia nyt kollegat, menkäämme ja kiitokset varjoesitelle, kiitokset kovasta työstänne. Kohta viisi. Tietojenvaihtomekanismin luominen liittyen hallitusten välisiin sopimuksiin ja ei sitoviin välineisiin jäsenmaiden ja kolmansien maiden välillä energia-alalla. Tässä esittelijämme on Sisisav Krasnodevski. Kyseessä on päätöksen 994-2012 kumoaminen. Tämä kuuluu energia- toimitusvarmuuspakettiin, joka hyväksyttiin helmikuussa. Ja tarkoituksena on siis taata se, että hallitusten välisiä energiaa koskevia sopimuksia ja sääntöjä noudatetaan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti avoimella tavalla jotta voisimme parantaa kustannustehokkuutta ja näiden sopimusten toimivuutta ja kilpailukykyä Euroopan unionissa. Ensimmäinen puhujamme on edustaja Krasnodebski, olkaa hyvä. Dziękuję <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko Kiitoksia. Muutama sana vain tästä tulevasta mietinnöstä, jonka laadin. Varmasti kaikki ymmärrämme, että päätöksen tarkastamisen taustalla on todellinen tarve, koska vaikutusten arvioinnin aikana näimme, että nykypäätös, jossa keskitytään tiedon keräämiseen, hallitusten sopimuksista järjestelmä on siis kuitenkin sellainen, että ei katsota ongelmien ratkaisua. Jos vaikka sopimus ei joiltakin osin noudata Euroopan unionin oikeutta, tähän asiaan ei ole mahdollista puuttua, koska ainut arvio, joka voidaan tehdä, on ennen sopimusten solmimista. Ja näyttäisi siltä, että tässä päätösluonnoksessa on jo joitakin elementtejä, joita meidän kaikkien tulee yhdessä työstää. Ja kuten aina yksityiskohdat ovat hyvin monimutkaisia. Parlamentin tehtäväksi jää se, että se katsoo näitä yksityiskohtia hyvin tarkkaan ja ehkäpä sitten rukkaa ehdotusta hieman kunnianhimoisempaan suuntaan. Mutta voisin nyt ottaa esille muutaman myönteisemmän asian komission ehdotuksesta. Ennen kaikkea sen, että ehdotuksessa ehdotetaan sitä, että näitä hallitusten välisiä sopimuksia pitäisi tarkastella todella ennen niiden sol- solmimista. Tämä on äärimmäisen tärkeää koska näin voidaan välttyä tietyiltä sudenkuopilta ja ongelmilta, joita sopimuksen jälkeen saattaisi syntyä. Tämä on ensimmäinen hyvin tärkeä asia. Ja sitten toinen asia, myönteinen asia, ja sekin tärkeä, on se, että tässä ehdotetaan sitä, että kaikki sopimukseen liittyvät asiakirjat käytäisiin nekin läpi, niitäkin arvioitaisiin. Eli tässä ei puhuta pelkästään hallitusten välisistä sopimuksista sinänsä, mutta myös sopimuksiin liittyvistä muista asiakirjoista. Komissio saattaisi joutua arvioimaan myös niitä, jotta varmistutaan siltä, että asiakirjatkin noudattavat EU-lainsäädäntöä. Mielestäni tämä on keskeisen tärkeä asia. Ja kolmas asia, hyvin merkittävä sekin, joka tekee sopimusten arvioinnista entistä tehokkaampaa, jotta voidaan paremmin arvioida sitä, noudattavatko ne Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ehdotus on siis se, että tätä ulotettaisiin soveltamisaltaan kattamaan myös ei-sitovia välineitä. Jos on olemassa muun muotoinen sopimus kuin hallitusten välinen sopimus, niin komissio ehdottaa että siitä voitaisiin tehdä ilmoitte, siihen liittyisivät tiettyjä asiakirjoja, mutta ehkä voisimme olla tässä hieman kunnianhimoisempia ja pohtia mahdollisia seurauksia, joita tällaisilla ei sitovilla välineillä olisi. Ja mitä tehtäisiin, jos kävisi ilmi, että ne eivät noudattaisi EUn lainsäädäntö. Eli mitä EU, mitä komissio tekisi, jos se havaitsisi, että ei-syyttävät välineet eivät noudata EUn lainsäädäntöä. Eli yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että ehdotus on välttämättömän tärkeä. Ja ajatuksena on korjata tiettyjä puutteita ja varmistaa se, että sopimukset todella noudattavat EUn lainsäädäntöä. Ja näin voidaan taata energiantoimitusvarmuus jäsenvaltioille. On selvää, että kaikki ymmärrämme, että tällaisten hybridisopimusten, jotka eivät ole kaupallisia tai valtion sopimuksia, niin kanssa voi syntyä ongelmia. Ne ehkäpä allekirjoitetaan sellaisella alalla, joka ei ole valvonnan alainen. Ja Busekin mietinnön yhteydessä yritimme jo pureutua tähän asiaan haluamme puuttua siihen myös tässä sprawozdawcy. Kiitoksia tämän mietinnön esittelystä. Te olette esittelijä tässä asiassa. Seuraava EPPstä varjoista Uruksev. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Komission ehdotus tietojenvaihtomekanismin perustamisesta on tervetullut. Siihen liittyvät sekä hallitusten väliset sopimukset että ei-sitovat mekanismit. Tämä on tervetullut, sillä se on täysin samoilla linjoilla energiaunionin strategian havaintojen kanssa, erityisesti mitä tulee toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyisiin kuluihin. Tässä on hyvin paljon pohjaa hyvälle asetukselle ja tämän aloitteen ansiosta pääsemme lähemmäs toivettuja sisäisiä energiamarkkinoita. Meillä on vuonna 2012 luotu ensimmäistä tämän kaltaista lainsäädäntöä. Tuolloin sovittiin, että tehtiin kattava katsaus olemassa olevista hallitusten välisistä sopimuksista. Tämä oli hyödyllistä, jotta saimme tietoa näistä hallitusten välisistä sopimuksista ja jotta saattoimme havainnoida niitä ongelmia, joita esiintyi Euroopan unionin lainsäädännön noudattamisessa. Kuitenkin ex post arviointi komissiolta ei ole nykyisin riittävä toimi. Mehän pyrimme tällä hetkellä Euroopan unionin energiaunionin toteuttamiseen. Siksi on tärkeää etukäteen tarkastella hallitusten välisiä sopimuksia meidän pitäisi löytää myöskin kyllin hyvä järjestelmä nyt neuvostossa käsittelyssä olevista ei-sitovista mekanismeistakin. Uskon, että on jäsenmaiden intressien mukaista saada komission asiantuntevuus omaan palvelukseensa. Tämä tekee mahdolliseksi saada kyllin aikaisin tietoa mahdollisista ristiriidoista, joita saattaa olla Euroopan unionin lainsäädännön kanssa, kun neuvotellaan energiasopimuksista kolmansien maiden kanssa. Näin arviointia ei tehdä vain ex post-arviointia jälkeenpäin, kun on liian myöhäistä. Meidän pitää antaa selvä viesti siitä, että komission uusi aloite on paras tapa turvata energian toimitusvarmuus kohtuullisin energian hinnoin ja suojella hyvin toimivia kilpailukykyisiä energiamarkkinoita. Näin Pyydän pyydänkin komission ehdotusta kollegoja tukemaan ja tukemaan myöskin Exposta, anteeksi, ex-ante-arviointia. Tällä tavoin toivottavasti saamme suuren enemmistön tänne parlamenttiin. Aloitteen taakse. Paljon kiitoksia, kiitoksia kollega näistä huomioista. Seuraavana edustaja Bartsitis. Hän puhuu SND-ryhmän puolesta, myöskin varjosteli, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbimi mm, kollegos, komiteto arei. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämänhetkinen mekanismi, jossa komissio eh, tarkastelee sopimuksia sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu, ei toimi hyvin, koska se ei varmista, että sopimukset todella noudattavat EU-lainsäädäntöä. 2012 me keskustelimme näistä vaihtoehdoista. Me keskustelimme siitä, pitäisikö meidän sanoa may vai shall tässä asiakirjassa. Eh, ja isot yritykset voittivat ja me eh, valitsimme tämän shall pitäisi vaihtoehdon. Nyt me palaamme tähän samaan eh, tilanteeseen. Kuinka meidän pitäisi arvioida näitä hallitusten välisiä sopimuksia? Ja minä haluaisin kannattaa esittelijän ehdotusta siitä, mitä pitää muuttaa. Ensinnäkin me tarvitsemme enemmän avoimuutta, koska kolmansilla mailla saattaa olla omat prioriteettinsa. Ja joskus jäsenvaltiot eivät tiedä, mitä ehtoja toiset jäsenvaltiot saavat kolmasilta mailta. Me olemme nähneet tämän itsekin, kun meillä oli vähän erikoisia järjestely eri jäsenvaltioiden kesken oli yhdet ehdot Baltian maille ja toiset ehdot suuremmille jäsenvaltioille. Olen erittäin iloinen, että esittelijä mainitsi tarpeen ottaa mukaan muut kuin sitovat toimenpiteet ex ante arviointiin. Meidän on kurottava umpeen aukko, joka mahdollistaa Euroopan lainsäädännön kiertämisen. Tulen tekemään kaikkeni, jotta tämä porsaanreikä suljettaisiin. Toivottavasti tämä asia ratkeaa nyt vihdoinkin lopullisesti. Ja tämä mahdollistaa sitten sen, että saamme todella sen eri huoltovarmuuden Euroopassa aikaiseksi. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Meijer, varjoastelija Aldesta. Kiitos, puheenjohtaja. On hienoa, että tänään käymme keskustelua tästä aiheesta. Ja varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että jotta saadaan aikaan osallistava energiamarkkina ja taataan toimitusvarmuus kansalaisille, meidän täytyy lisätä näihin energiaan liittyvien sopimusten avoimuutta ja varmistaa, että ne noudattavat EU-lainsäädäntöä. Tähän liittyy myös nykyinen tiedotusmekanismi. Vaikka näitä parannettaisiin, meillä olisi edelleen ongelma sen osalta, että sopimukset eivät noudattele lainsäädäntöä, koska komissio puuttuu arviointi, tai tekee arviointeja jälkikäteen liian myöhään. Tässä pitää nyt päästä eteenpäin. Pelkkä tiedotusmekanismi ei välttämättä johda siihen, että sääntöjä myös noudatetaan, jos komissiolle ei tiedoteta sopimuksesta ennen sen ratifiointia. Se, että komissio saattaisiin entistä aikaisemmassa vaiheessa mukaan ja voimakkaammin mukaan prosessiin, voisi olla hyödyllistä. Tämä lisäisi, tässä voitaisiin lisätä myös jäsenvaltioiden neuvottelu valtuuksia. On katsottava energian toimittajien roolia, mutta myös päästävä tasapainoiseen lähestymistapaan, jossa ei synny epäreiluja sopimuksia kolmansien maiden kanssa kuitenkin niin, että neuvotteluosapuolet säilyttävät riippumattomuutensa avoimuussopimuksessa lisää energian toimitusvarmuutta ja laskee myös hintoja. Kiitos. Ähm. Paljon kiitoksia hyvä kollega. Edustaja Turmes Vihreistä, varjoistelija, olkaa hyvä. And, uh, I'm... Kiitoksia. Minä puhun nyt uh, edustaja Tarantin puolesta. Hän neuvottelee tässä asiassa meidän ryhmämme puolesta North Stream, ja keskustelut sen ympärillä osoittavat, että tämän tyyppinen konteksti on enemmän kuin vain kaupallinen konteksti. Me emme voi tämän tyyppisiä sopimuksia tehdessämme todeta, että tämä on vain kaupallinen toimi, joka koskee vain yrityksiä, sillä tällä on geopoliittisia seuraamuksia. North Stream on osoittanut erilaisiin seuraamuksiin Ukrainan ja myöskin poliittisin seuraamuksin tämän. Euroopassa. Uskon, että on mielenkiintoista, että viimeksi me hävisimme hävisimme Shell-sanan Shell-yhtiön vuoksi. Tällä kertaa meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa tätä tilannetta ja uskon, että me tarvitsemme tätä ex ante arviointia. Se on ainut tapa saada aikaan tilanne, jossa meillä ei ole vain yhtä ääntä. meillä on 25, jotta voimme puhua ja neuvotella. Ainut tapa toimia on se, että komissio on ikään kuin koordinaattori. Puolalla on ollut erittäin hyviä kokemuksia viime neuvottelukierrokselta kaasualalla. Ja jos katsotte, kuinka paljon parempi tuolloin tämä sopimus oli, kun pystyttiin puhumaan koko Euroopan äänellä, eikä vain yhden maan äänellä, kun neuvoteltiin kanssa Venäjän kanssa, huomaamme, kuinka paljon parempi tapa tämä on. Tämä on siis tapa päästä eteenpäin. Tässä mielestäni ehkä on yksi sivuvaikutus, joka on hyvin myönteinen. Minä olen hyvin äm, paljon sen kannalla, että onnistumme täällä parlamentissa saamaan enemmistön aikaa ja todennäköisesti myöskin neuvostossa. Ja olisi ehkä hyvä, että uusi Puolan hallitus näkisi näin, että Euroopan perhe, Eurooppa aktiivisena toimijana on myönteinen asia. Ja se olisi ehkäpä, kun lopulta saamme tämän asian toteutettua, voisimme Eurooppa-lipun viedä Varsovaan ja Puolan lipun viereen Puolan energiaministeriön eteen tämän Eurooppa-lipun myöskin asettaa. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia Claude. Kiitoksia kollegat näistä huomioista. Guen puolesta varjoesittelijä herra Siri Kiotis, olkaa hyvä. Eh, πρέπει να πω ότι για την ομάδα την ομάδα Kiitoksia meille GOE-NGL-ryhmälle komission ehdotus valtioiden välisistä sopimuksista sisältää useita asioita, jotka ovat meille ongelmallisia. Esimerkiksi komissio sanoo, että se haluaa tietää ennen kuin tällaisia sopimuksia tehdään, jotta voidaan sitten eh, heti alusta asti eh, tarkastella näitä, komis- näitä sopimuksia. Olemme samaa mieltä tästä. Jäsenvaltioiden täytyy myös ilmoittaa komissiolle, että ne aikovat tehdä tällaisia valtioiden välisiä sopimuksia kuitenkin tiedot, jotka ovat äh, arkaluotoisia, niitä ei pitäisi välttämättä komissiolle joutua välittämään. Jäsenvaltioiden suverenisuus on tässä pelissä. Jos äh, komissiolle täytyisi antaa myös nämä mm, salaiset tiedot, niin jäsenvaltiosta tulisi täysin riippuvaisia komissiosta jäsenvaltiot eivät tietenkään voi tällaisia hallitusten välisiä sopimuksia salata komissiolta, mutta ei meillä kyllä sovi sekään ehdotus, että eh, energiapolitiikka on komission määräysvallan alaista niin, että komissio ikään kuin valvoo kaikkia hallitusten välisiä suhteita energia-alueella. Ja tämä samalla kun Euroopan unioni ei ole onnistunut vielä ratkaisemaan niitä vakavia ongelmia, joita meillä on toimitusvarmuuden suhteen monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla on jäsenvaltioita ja alueita, jotka ovat nykyisten verkkojen ulkopuolella, eikä silloin voida hyväksyä, että komissio sitten valvoo hallitusten välisiä sopimuksia. Kyllä me voimme puhua hallitusten välisistä sopimuksista, tiedotuksesta, ilmoitamisesta, mutta meidän täytyy ensin ne alueet saada mukaan verkkoihin, jotka ovat vielä ulkopuolella. Lisäksi tarvitaan eh, julkista eh, sopimusten valvonta, joka perustuu niihin ehtoihin, jotka olemme energiapolitiikassa muotoilleet, esimerkiksi solidarisuuslause. Eh, Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Edustaja Borelli puhuu nyt efdd puolesta varjostelin, olkaa hyvä. Presidente. In... Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun puhumme tästä aiheesta, mielestäni tässä pitäisi kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat jääneet toissijaisiksi komission työssä. Tässä ehdotuksessa on kaksinkertainen velvoite, joka asetetaan jäsenvaltioille, eli se, että mahdollisista energia- sopimuksista kolmansien osapuolten osalta pitää ilmoittaa etukäteen. Sitten on tiettyjä viitteitä, jotka komissio antaa liittyen sopimuksiin. Odotamme, että tässä tehdään nyt, tai esittelijä tekee täsmällistä työtä, erityisesti liittyen näiden velvoitteiden juridisiin mekanismeihin. Emme kuitenkaan saa jättää vähemmälle huomiolle myöskään muita energian toimitusvarmuuspaketin osia, esimerkiksi nämä suojellut asiakkaat ovat tärkeitä. Jos tätä ei hoideta oikein tässä oikeudet tai markkinakilpailu voi vääristyä, pitää myös pitää kiinni toissijaisuusperiaatteesta, jotta jäsenvaltiot voivat optimisoida optimoida toimintansa aluetasolla meistä tämä yleinen strateginen tavoite on hyvä ja se, että harmonisoimme asteittain energiapolitiikkamme, mutta tässä täytyy kuitenkin kulkea eteenpäin kielikeskellä suuta. Energia on asia, joka vaikuttaa kaikkialla Euroopassa kansalaisten päivittäiseen elämään. Ja meidän täytyy todella toimia niin, että kansalaiset pystyvät valvomaan mahdollisimman läheltä sitä, mitä tässä tehdään tarkoituksena ei ole keskittää, vaan tätä tasapuolinen pääsy näihin palveluihin. Uh, thank you much, colleague. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. With the proposal now. Paljon kiitoksia. Nyt keskustelun alla oleva ehdotus on taas todellinen kulmakivi Euroopan unionin energiaunionin rakentamisessa. Tämä on luonnollisesti jotakin, mitä Keski- ja Itä-Eurooppa ymmärtää paremmin. Siellä on kokemusta yhdestä dominoivasta, ei kotoperäisestä energian toimittajasta, joka toimittaa energiaa Eurooppaan. Yksi selkeä viesti tulee Euroopan komissiosta. Yhtään hallitusten välistä sopimusluonnosta ei ole vapaaehtoisesti koskaan komissiolle annettu ex ante tarkistusta varten. Tämä selkeästi osoittaa, miksi on erittäin tärkeää, että ex-ante-vaatimus olisi sitova ja meillä pitäisi olla myöskin ei-sitovat eh, välineet mukana tässä ehdotuksessa. Minä tuen sitä, että komission rooli on suurempi neuvotteluissa. Kyllä, todellakin. Edustaja Turmus on oikeassa. Puolan neuvotteluissa komissio auttoi ja tämä, eh, tässä tilanteessa komissio voisi auttaa muitakin. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro, yksi minuutti, edustaja Kalins. Eh. Ihan lyhyesti, tuen täysin tätä lainsäädäntöehdotusta. Minä olin esittelijä viime kerralla, kun eh, nyt komissio on tullut eh, esille ja näemme, että noin kolmasosa sopimuksista on EU-lainsäädännön vastaisia. On hyvin vaikea muuttaa niitä sen jälkeen, kun ne on tehty. Eh, se maksaa todella paljon rahaa, eli jos annetaan komissiolle valtuudet tarkastella sopimuksia ennen kuin ne allekirjoitetaan, on oikea tapa toimia, koska tavoitteena on varmistaa, että meillä on kilpailua, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan. Me tarvitsemme vahvaa parlamentaarista tukea tälle. Minua epäilyttää se, että ehkäpä neuvostossa Tämä voi olla vähän vaikea saada läpi niin kuin viimekin kerralla, joten mitä vahvempi parlamentin kautta on, sitä suurempi mahdollisuus meillä on onnistua, se on aivan selvä. Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Onko mitään muita puheenvuoropuuttoja tulossa? Antaisin nyt puheenvuoron komissiolle, energiapääosaston johtajalle Thank you very much, Chair, and thank you very much also the rapport. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Krasnodevskille ja varjoesittelijöille ja muille parlamentin jäsenille, jotka käyttivät puheenvuoron. Tämä ehdotuksemme näistä sopimuksista noudattaa energiaunionin ehdotustamme, jotta todella päästään siihen, että kun ostetaan energia kolmannesta maasta noudatetaan EUn lainsäädäntöä. Viime vuoden maaliskuussa, mutta myös syyskuussa pyydettiin kunnianhimoista ehdotusta, jotta tähän tilanteeseen päästään. Meillä on vuoden 2012 ehdotus ja edellinen esittelijä, kuten täällä sanottiin, oli hyvin sitoutunut, sitoutunut jotta saadaan lokakuussa 2012 vakavainen sopimus. Nyt olemme hieman saaneet kokemusta tästä. Meillä on ilmoitus 124 tällaisesta hallitusvälisestä sopimuksesta. Yksi kolmasosa on sellaisia, että ne eivät noudata lainsäädäntöämme, mutta muutoksia on hyvin hankala tehdä jälkikäteen. Ja siksi ajattelimme, että tiedon saaminen on hyvin tärkeää, mutta se ei kuitenkaan vielä varmista sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan. Siksi olemme tarkistamassa nykyjärjestelmää ja päämuutokset verrattuna nykytilanteeseen ovat ensinnäkin, ja tämä on mielestäni tärkein asia, se, että meillä on pakollinen ex ante sopimusten tarkistaminen komission taholta ennen kuin ne ratifioidaan. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa allekirjoittaa tai ratifioida tällaista sopimusluonnosta kolmannen maan kanssa ennen kuin komissio on antanut arvionsa siitä, noudattaako sopimus EU-lainsäädäntöä. Näin haluamme katsoa kilpailukykykysymyksiä, energiavarmuutta ja muuta lainsäädäntöämme. Ja sit, tässä otetaan mukaan myös velvoite ilmoittaa ei-sitovista välineistä ex post-arviointia varten. Mitään pakollista komission osallistumista näihin neuvotteluihin ei tule. Eli komissiota ei ehdoteta osaksi neuvotteluja. Ja ehdotamme myös, että kaupalliset sopimukset eivät kuuluisi soveltamisalaan. Ja tässä asetuksessa pitäisi katsoa myös avoimuutta, aivan kuten täällä tänään sanottiin. Meistä tässä on saavutettu tasapaino sen välillä, että varmistetaan, että sopimukset noudattavat EU-lainsäädäntöä ja sen välillä, että jäsenvaltiot ovat kyllä riippumattomia neuvotellessaan näitä energia-alan sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä noudattelee pitkälti sitä, mitä täällä sanottiin, sitä, että tämä on osa laajempaa energiapakettia, mutta myös sisämarkkina- ja kilpailukykypakettia. Odotamme tässä hyviä keskusteluja ja neuvotteluita neuvoston ja parlamentin kanssa. Tiedätte, että neuvoston työryhmä on alkanut jo kokoontua asian tiimoilta. Oli hienoa tänään kuulla teidän näkemyksiänne. Ja oli hienoa kuulla myös Euroopan parlamentin aikataulusta Eli tästä tärkeästä ehdotuksesta keskustellaan melko pikaisen aikataulun puitteissa. Paljon kiitoksia komission edustajalle näistä huomioista. Nyt haluaisin pyytää esittelijää Krasnodemskia esittämään loppupuheenvuoron, jos teillä on jotakin loppuhuomioita tai ehkä haluatte tehdä yhteenvedon vai oletteko tyytyväinen tähän Olkaa hyvä. E, wydaje mi się ciekawe, że będziemy, no większość... E, niin, nämä ehdotukset ovat mielenkiintoisia. Suurin osa meistä on arvenut komission ehdotukset hyvin samalla tavalla. Ne ovat lupaavia. Ja ne kollegat, jotka eivät ole samaa mieltä kanssamme, voidaan ehkä vakuuttaa. Haluaisin vihreän ryhmän kollegalle vakuuttaa, että myös Puolan hallitus arvostaa kovasti eurooppalaista solidaarisuutta, jopa myös tämän päiväinen hallitus. Kiitoksia. Meillä on vielä paljon työtä edessämme. Me olemme keskustelleet tänä aamuna kolmesta mietinnöstä. Ne kaikki ovat aivan tiensä alkumetreillä. Meillä on paljon työtä tehtävänämme tulevina kuukausina, mutta tämän mietinnön kohdalla 27. kesäkuuta 2016 me käsittelemme äh, Krasnodevskin äh, mietintöluonnosta. Keskustelemme siis asiasta uudelleen tuolloin. Tämän jälkeen tarkistuksia tarkastelemme 5. syyskuuta ja 13. lokakuuta äänestämme mietinnöstä ITRE valiokunnassa. Tässä siis ähm, aikataululuonnos tähän mietintöön liittyen. Koskien siis mietintöä, joka koskee energialalla tehtyjen ja kolmansien maisen hallitusten välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamista ja päätöksen 994-2012 kumoamista. Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Nyt siirrymme eteenpäin. Me ryhdymme käsittelemään energiaunionia koskevaa tutkimusta. Täysin integroitujen energiamarkkinoiden toteuttamisen kannalta keskeisiä päätöksiä. Tämän esittelee Cohen Rademakers ja Van Nuval kaksi. Trinomics Consulting ryhmän edustajaa. He ovat yhdessä laatineet tämän tutkimuksen ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kaikkia muistuttaa siitä, että tämä tutkimus tehtiin ITRE-valiokunnan pyynnöstä. Koordinaattorimme pyysivät sitä Ja tutkimus on yleiskatsaus ja analyysi tärkeimmistä Euroopan unionin politiikoista, toimista ja välineistä, jotka vaikuttavat täysin integroitujen energiamarkkinoiden syntymiseen Euroopassa. Tämä on siis erittäin tärkeä tutkimus meille. Tutkimus myöskin tekee poliittisia suosituksia tulevaisuutta ajatellen. Me Keskustelimme jo energian sisämarkkinoista. Tämä keskustelu tulee jatkumaan todennäköisesti seuraavat viisi vuotta, joten on hyvin mielenkiintoista nyt kuulla teitä, hyvät ähm, vieraat, äh, ja kuulla teidän mielipiteenne asiaan liittyen, koskien siis täysin integroituja energiamarkkinoita, erityisesti mitä tulee toimiin ja välineisiin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. So, morning or nearly lunchtime. So, my name is Kun. Hyvä. Huomenta, minun nimeni on Kun Rademakers, olen Trinomixin johtajallemme tehneet tämän tutkimuksen yhdessä espanjalaisen ITER-konsulttiyrityksen ja myöskin unkarilaisen konsulttiyrityksen kanssa. Ja tämän tutkimuksen tavoite on arvioida, miten ja millä tavoin EUn sisäisen sähkö- ja kaasumarkkinatavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaasti EUn nykyisillä välineillä ja politiikoilla. Me olemme siis antaneet yleiskatsauksen siitä, mikä energiaunioni on ja millaisia välineitä välineitä, toimia ja muita meillä on, millä on tärkeä merkitys. Tämä on jo julkaistu, tulostettu, se löytyy tuolta salistakin, se on noin 60-70 sivua pitkä ja noilla sivuilla me pähkinänkuoressa kuvaamme energiaunionin taustat ja se mikä on käynnissä tänään ja miksi jotkut asiat eivät ole niin kuin olisimme muutama vuosi sitten toivoneet. Ja sitten joitakin suosituksia. Tavoitteena on kuvata näitä erilaisia välineitä, tunnistaa pullonkaulat ja tehdä suosituksia. Tämä metodologia, jota sovelsimme, on varsin suoraviivainen. Se perustuu kattavaan tietojen keruuseen ja analyysiin, lainsäädäntöasiakirjoja, kanta-asiakirjoja ja niin poispäin. Mutta olemme tehneet myös yhteistyötä Itä- ja Etelä-eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Olemme keskustelleet usean asiantuntijan kanssa, jotta saisimme kokonaiskuvan siitä, missä tilanteessa tänä päivänä olemme ja mitä pullonkauloja ja suosituksia on. Me olemme taustoittaneet tätä tutkimusta muutamilla tapaustutkimuksilla, kolme erilaista. Ensimmäinen liittyi sähkön vuorokausimarkkinoihin ja e, niiden yhdistämiseen keskisessä Länsi-Euroopassa ja keskisessä Itä-Euroopassa. Sitten kapasiteetti korvausmekanismeja sähkömarkkinoilla. Tästä olemme myös käsitelleet. Tässä puhutaan hyvin paljon jäsenvaltioiden kesken ja Aserin kanssa ja myöskin komission kanssa. Ja sitten kolmas tapaustutkimus. Siinä katsotaan millainen vaikutus on kaasun tuontikapasiteetin jakamisesta kaasumarkkinoille Ähm, jaosta, joka ei perustu markkinoihin. Mielenkiintoista katsoa, että meillä on lainsäädäntöä EU-ssa ja mitä sitten jäsenvaltiot tekevät sillä päivittäisessä toiminnassaan. Menen ehkä vähän tarkemmin tähän asiaan, mutta sitten herra Luc van de Voog jatkaa tästä. Good morning, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvää huomenta kaikille. Keskityn keskeisiin löydöksiin tutkimuksessa. Kuten tiedätte, teetimme tutkimuksen, jossa oli 11 keskeistä havaintoa ja 11, 11 suositusta, mutta katson näitä nyt kolmen tiimin perusteella. Ensinnäkin siirtoverkot, jotta mark- energiamarkkinat toimivat integroidusti, tarvitaan oikeanlaista infrastruktuuria, verkkoja, siirtoa ja siirtoverkkoja. Tämä on siis keskeistä ja siksi keskityimme tähän tutkimuksessamme voimakkaasti. Tiedätte kaikki, että Euroopassa tällä hetkellä meillä on siirtoverkkojen yhteenliittämistavoite, eli 10 prosenttia tuotantokapasiteetista pitäisi olla saatavilla. Tällä hetkellä olemme 8 prosentissa jäsenvaltion välillä, joten keskimääräisesti emme ole vielä päässeet 2020 tavoitteeseen. Ja pelkäämme, että 2020 tavoitteeseen ei myöskään päästä. Komissio on ehdottanut vuoden 2030 15 prosentin tavoitetta, mutta olemme kommentoineet tuollaista aset, tavoitteiden asettelemista. Me ehdottaisimme vakaampaa taloudellista tavoitetta, jossa otetaan huomioon tuotanto, jäsenvaltion konkreettiset tilanteet, kysynnän vaihtelut ja niin edelleen ja se, kuinka tärkeitä nämä yhteenliittymät ovat. Tiedätte, että kaasualalla meillä ei ole tiettyjä tarkkoja tavoitteita, mutta tuotantokapasiteetti kasvaa. Tämän toimitusvarmuusasetuksen ansiosta, eli N plus 1 sääntö on tässä todella velpeitä eteenpäin. Tarvitaan yhteenliittymiä eri markkinoiden yhteensaattamiseksi ja tarpeet ovat valtavia. Hieman rahoitusta saamme ja EUn tasolta. Meillä on eri välineitä. On tietysti Euroopan investointipankki ja olemme huomanneet, että EU-rahoitus on noin 5 prosenttia tarvittavista investoinneista. Tämä on tietysti myönteinen panos, mutta kaiken kaikkiaan voimme parantaa investointiilmapiiriä niin, että saamme houkuteltua tähän myös yksityisiä investointeja ja pystymme näin helpottamaan investointeja ylipäätään. Tässä yhteydessä siirtoverkon haltijoiden ja viranomaisten välisen yhteistyön pitäisi olla rajat ylittävää, eli, eli eri sidosryhmien pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta helpotettaisiin rajat ylittäviä investointeja ja saataisiin aikaan yhteinen lähestymistapa, jolla katsottaisiin, minkälaisia taloudellisia etuja rajat ylittävästä yhteistyötä tulee. Pitää katsoa myös lupia. Toinen kategoria. Suosituksia ja havaintoja keskittyy energian tuotantoon. ja energian toimitusvarmuuteen. Jos energia, markkinat toimivat kunnolla, tarvitaan myös kapasiteettia. Tämä on kriittinen asia tällä hetkellä, koska tiedämme, että kansalliset tukiohjelmat uusiutuville energialähteille vaikuttavat markkinoihin ja investointeihin perinteisille energialähteille. Ja tällä hetkellä hinnat ovat hyvin matalalla. Spot-hinta esimerkiksi tällä hetkellä on vain 24-26 euron välillä Belgiassa. Eli jos tämä spot-hinta on tällainen, ei voida kattaa kaasuperusteisen energiantuotannon kustannuksia. Eli kyse on käteishinnasta. kapasiteettia kuitenkin tarvitaan, jotta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä voidaan taata toimitusvarmuus. Tällä hetkellä useimmissa jäsenvaltioissa kapasiteetti on riittävä, vaikka joissakin jäsenvaltioissa tilanne on jo aika kriittinen. Tärkeää tässä yhteydessä on myös se, että tarvitaan tasaveroiset toimintaa edellytykset vapauttamattomien markkinoiden markkinoiden aikana, kun kilpailu ei ollut, tämä ei ollut niin tärkeää, mutta tällä hetkellä sähköntuottajat kilpailevat alueellisesti ja silloin myös toimintaolosuhteiden pitäisi olla verotuksen osalta ja energian tuotannon ja infrastruktuurin käytön osalta tasaveroiset. Kuten tiedätte, jossakin jäsenvaltioissa verotetaan kaasua, hiiltä, ydinenergiaa jopa vesivoimaloita. Jotta investointeja saadaan aikaan, tarvitaan oikeanlaiset toimintaolosuhteet. Ja jos toimitusvarmuusongelmia on edelleen, niihin tulisi puuttua aluetasolla, supranationaalisella tasolla. Tiedätte, että tällä hetkellä jotkin jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet tai harkitsevat ottavansa käyttöön kapasiteettikorvausmekanismin CRM. Mutta tässä on tietysti hyvin tärkeää toimia koordinoidusti EUn tasolla. Emme usko, että tällä hetkellä on toteuttamiskelpoista tai poliittisesti hyväksyttävää ottaa käyttöön yksi, yksi CRM, mutta ainakin näitä toimintaedellytyksiä pitäisi harmonisoida, jotta ei synny jäsenvaltioiden välistä vääränlaista kilpailua. Ja jos CRM otetaan käyttöön, sen pitäisi olla avoin rajat ylittävälle osallistumiselle, sen pitäisi olla markkinoiden ja teknologian kattava. Näin voitaisiin estää teknologian vääristymiä ja vääristymiä jäsenvaltioiden ja eri toimijoiden välillä. Ja vielä lopuksi tärkein osio tutkimuksessa ovat markkinat. Tiedämme, että oikeanlaisen EUn lainsäädännön täytäntöönpanossa on kansallisella tasolla ongelmia. Ongelmat ovat valtavia. Olemme teettäneet tapaustutkimuksen tuontikaasun alkoinnista Unkarissa. Ja tämä on yksi niitä esimerkkejä siitä, miten EU-lainsäädäntöä ei ole noudatettu, vaan on pidetty kiinni kansallisesta lainsäädännöstä, joka ei ollut EU-lainsäädännön mukaista. Näin tehtiin neljän vuoden ajan ja tämä aiheutti haittaa esimerkiksi paikalliselle taloudelle. Eli sekä sähkön että kaasun osalta on määritelty tällaisia kohdemarkkinamalleja, ja näitä pitäisi lähteä täytäntöön panemaan kiireellisesti. Tämä suositus on äärimmäisen tärkeä. Tällä hetkellä tilanne on se, että integraation osalta – eteenpäin voitaisiin mennä, mutta tämä estyy siksi, että hallinnointi ei ole oikeanlaista. Tässä myös on erilaisia kansallisia politiikkoja, jotka estävät nämä toimet. Ja tässä on erilaisia pullonkauloja hintaa konvergenssi on matalampaa kuin muutama vuosi sitten ja siksi tarvitaan entistä enemmän investointeja verkkoon, jotta näitä pullonkauloja voidaan vähentää ja saadaan markkinat toimimaan entistä paremmin ja integroidummin. Eli on aloitteita, joihin pitäisi nyt tarttua EUn tasolla, jotta hallinnointia voitaisiin tehostaa – ja samoin rajat ylittävää yhteistyötä viranomaisten ja siirtoverkon haltijoiden kesken. Me suosittelemme alueellisten siirtoverkon haltijoiden luomista, jotka olisivat vastuussa esimerkiksi allokointiprosessista ja niin edelleen. Ja vielä lopuksi avainhavainnot ja suositukset keskittyvät Vähittäismarkkinoihin ne ovat edelleen siis kansallisella tasolla. Olemme havainneet, että on suuria eroja tilanteessa. Ainoastaan yksi kolmasosa Euroopan vähittäismarkkinoista ovat sellaisia, että ne ovat dynaamisia. Niiden switching rate on korkea ei välttämättä ole monopoleja, mutta varsinaista kilpailuakaan ei ole. Ja yksi pääsyistä kilpailun puutteelle on se, että usein Euroopassa säädellään vielä vähittäismarkkinahintoja. Ja näemme, että tämän sääntelyn ja kilpailun välillä on selkeä linkki. Eli tämä on yksi pääviesteistämme sille, että saadaan todella toimivat vähittäismarkkinat. Hintoja ei pitäisi säännellä. Ja tämä koskee eri palveluita. Tässä pitäisi toimia markkina hintojen perusteella. Lopuksi totean vielä, että Markkinoiden toiminnassa ja integroinnista on Euroopassa päästy merkittävällä tavalla eteenpäin, mutta edelleen tarvitaan toimia, jotta prosessi helpottuisi ja nopeutuisi entisestään. Kiitos. Very much. Kiitoksia. For presenting uh, your report, uh, your... Paljon kiitoksia puhujille näiden tutkimusten esittelyistä. Nyt aloitamme keskustelumme. Ähm, edustaja Kohitsek, ensimmäisenä, olkaa hyvä pan Nufel nám tady říká, že když vybudu... Kiitoksia. Meidän vieraamme eh, kertoi meille, että jos luomme kapasiteettia sähkön tuotannolle, niin sitten jos teen niin, niin voin eh, tarjota tuon eh, sähkön vapaille markkinoille. Minun täytyy tarjota se vapaille markkinoille. En voi myydä sitä niille ihmisille, jotka ovat lähellä sähkön tuotantoa. Sehän on ihan järjetöntä. Miten aiotte rakentaa tuulipuistoja, aurinkovoimaloita, jos kiellätte niitä ihmisiä, jotka asuvat siellä, missä tuota kapasiteettia on saamaan parempia hintoja. Te eh, te olette kovinkaan sosiaalinen ja hyvin kaukana todellisuudesta. Jos me etenemme näin, niin sitten meidän pidä ihmetellä, jos kansalaiset pitävät EUta eh, kielteisenä asiana. Jos se, mitä täällä sanoitte, sanoisitte jossain julkisuudessa, niin silloin EUn kannatus kyllä laskee voimakkaasti. Tämä ei ole kovinkaan järkevää. Meidän täytyy tehdä jotakin, eh, että siinä tapauksessa, kun siirtoverkko on liian heikko, niin kannattaa investoida siihen siirtoverkkoon, eikä niin, että meillä on se tilanne, joka meillä on Tsekin tasavallassa tai Puolassa, että meidän oli rakennettava tällaisia eh, suuntajia ja tätä te ette maininneet laisinkaan, te mainitsitte markkinatalouden, mutta te toimitte markkinatalouden vastaisesti. Me mainitsemme täällä aina sosiaaliset aspektit ja teemme kaikkemme, jotta niitä ei noudateta. Tämä puuttuu teidän tutkimuksestanne. Jos tätä emme ratkaise, emme saa käsiteltyä tätä, niin sitten EUn kuluttajat näkevät unionin hyvin kielteisenä asiana. Jos onnistumme löytämään hyvän ratkaisun, niin sitten meillä on myös kansalaiset puolellamme. Ja jos esimerkiksi työskentelisitte teollisuuslaitoksessa ja joku ulkopuolinen sanoisi teille, keneltä teidän pitäisi sähköne ostaa, ja vielä valvoisitte sopimusta teidän energiantarjonne kanssa, niin kyllä te silloin suuttuisitte. Äh, kiitoksia, hyvä kollega Saro puhuja, edustaja Eriksson. Paljon kiitoksia. Minä olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on hyvin tärkeä ja tämä on hyvä aloite, on hyvä tarttua tutkimukseen ja käydä poliittista keskustelua sen ympärille ja pohtia, kuinka saamme energiamarkkinat Euroopassa toimimaan ja mitä politiikkaa tarvitsemme mukaan ja mitä asioita pitäisi muuttaa. Sähkö, verkon suhteen ja yhteenliitettävyyden suhteen. Tämä on melko lailla samantyyppinen tapaus kuin se, jonka parlamentti ja tämä valiokunta hoitivat minun viime vuoden syksyn mietintöni parissa on hyvä asia, että siitä ei ole vedetty hirveän paljon eri johtopäätöksiä, koska muuten meidän pitäisi uudelleen pohtia koko asiaa. Nyt on hyvä päästä eteenpäin, ajatella investointeja ja päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopan sähkörunkoverkko on paremmin yhteen liitetty. Tämä on tilanne, jossa voisimme ottaa enemmän uudistuvaa energiaakin mukaan järjestelmään, jos meillä on moderni, hyvin liitetty verkko. Yksi ongelma ei ole vain liittävyys eri maiden välillä, vaan myöskin maiden sisällä, esimerkiksi Saksassa. Ja tämän vuoksi Puolassa ja Tsekin tasavallassakin on vielä ongelmia, koska Saksan uudistuva energia kulkee näiden maiden läpi sen sijaan, että se menisi Bayeriin suoraan ja sieltä vietäisiin etelään. Tästä syystä myöskin me tarvitsemme alueellisia tavoitteita jotka keskittyvät olemassa oleviin ongelmiin, eikä vain yleisesti ottaen yleiseen etuun. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Tämä, te sanotte tsekki, hyvä kollega Eriksson, tämä on melkoisen uusi termi. Tsekkiä. Kaikenlaista tapahtuu Euroopan unionissa. Ja nimenmuutosta on siis ehdotettu. Ähm, et... Wholesale European market, I understand. Sitten seuraavaksi meillä on Euroopan markkinat. Mehän keskustelimme siis Euroopan markkinoista ja meillä oli kansalliset markkinat. Me haluaisimme nyt eurooppalaiset tukkumarkkinat, day ahead, vuorokausimarkkinat. E meillä on jonkin verran myöskin ähm, siirto kulujen osalta ongelmia eri jäsenmaiden kohdalla. Kuinka te näette tämän tilanteen? Ja entä sitten tämä siirtoverkon haltijoiden välinen yhteistyö, TSO-yhteistyö? Se määriteltiin ensimmäisessä energiapaketissa vuonna 2009, siis seitsemän vuotta sitten. Onko meillä nyt suuri ongelma siirtoverkon haltijoiden välisessä yhteistyössä? kun minulle on raportoitu kolmannen energiapaketin toimeen panon osalta tällaista ongelmasta on todettu, että kolmas energiapaketti on kaikkein huonointen toimeenpantu huonommin kuin esimerkiksi kaasun toimitusvarmuuspaketti, joka tuli vuosi sen jälkeen. Ja sitten tämä korvauskapasiteetti mekanismi. tämä on myöskin hyvin tärkeä. Meillä on kansallisia uudistuvien energioiden järjestelmiä. Te mainitsette tämän, mutta me emme ota huomioon siirtoverkkoa ja siirtokuluja uudistuvan energian osalta. Eli meillä on avoimien markkinoiden kilpailu, ja tämä on hyvin vaikeaa, sillä siirtokulut uudistuvan energian osalta ovat usein korkeammat kuin sanotaan nyt vaikka perinteisen energian, mm, perinteisen, perinteislähtöisen sähköenergian osalta. Mikä teidän mielipiteenne ovat tämän siirtoverkin osalta? Olemmeko me nyt valmiit tukemme Lopettamaan lopettamaan vuodesta 2020 lähtien uudistuvalle energialle vai olisiko meillä sen jälkeen jonkinlaisia vastaavia tukimenettelyjä kaikissa jäsenmaissa, sillä tämähän on hyvin tärkeää, jos me haluamme avoimet sähkömarkkinat, avoimet markkinat sähkökaupalle. Kuinka siis harmonisoida näitä edes näitä kansallisia tukijärjestelmiä. Tämä voisi olla ehkä kysymys numero kolme. Te ehdotatte sitä, että kilpailu olisi enemmän, että hintoja ei lainkaan säänneltäisi. Voisitteko antaa Euroopan unionista mitään esimerkkejä tai vaikka koko maailmasta esimerkkejä siitä, että säätelyä ei käytetä kaasun hinnan suhteen eikä sähkön hinnan suhteen. Minun kysymykseni on siis tämä, toimiiko tällainen todella, auttaako tämä? Auttaako se, että säätelyä ei ole? Minä tuen teidän sloganienne, ei hintasäädöstelyä, mutta onko teillä mitään konkreettisia esimerkkejä siitä, että tämä toimii? olisi ehkä parempi, että esimerkit ovat jäsenmaista eivätkä Boliviasta tai Bangladesista. Mutta jos nyt tämä esimerkki on Yhdysvalloista, niin sekin käy. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos, puheenjohtaja. No, palataksemme näihin kysymyksiin ensin, Herra Kolicek. Emme ottaneet huomioon sosiaalisia näkökulmia, koska se ei ollut tässä tutkimuksen tavoitteena. Totta kai ne ovat tärkeitä ja energiamarkkinoihin liittyy erilaisia sosiaalisia näkökulmia energian hinnoitteluun ja jotta tuohon suuntaan, eli e, siihen, että hintoja ei säädeltäisi lainkaan päästään, tarvitaan aikaa. Jos katsomme energiaunionia kokonaisuutena ja sitä, miten se voisi ihanteellisella tavalla toimia, katsottava, halutaanko kilpailun suuntaan, halutaanko lisää toimittajia. Silloin olisi parempi, että hintasääntelyä ei olisi. Muuten uusien toimijoiden olisi hyvin hankala päästä markkinoille. Ja tästä on näyttöä monissa jäsenvaltioissa. Siellä tällaisia tilanteita on nähty, mutta totta kai tähän tarvitaan aikaa. Ja kommentti ilman mikrofonia. You would like to build a bigger source of energy. Siis te haluaisitte suurempia energian lähteitä ja ennakkosopimuksia energian hinnasta. Kuinka arvioida tällaisten lähteiden tehokkuutta? Siis jos ei ole mitään äh, ennakointia, niin ollaan hukassa. Eh? No, me voimme käydä välistä keskustelua tästä. Me kummatkin olemme työskennelleet energiayrityksissä. Me olemme käsitelleet energiainvestointeja suurissa e- eurooppalaisissa energiayrityksissä, jotka investoivat Eurooppaan mutta minä itse esimerkiksi olen ollut toiminut Puolassa ja voin sanoa teille, ettei se välttämättä ole niin. Tietenkin investoinnin näkökulmasta on totta, että jos haluan luoda liiketoimintaa ja menneen pankkien puoleen, niin ne haluavat jotain todistusaineistoa, mutta on tapauksia, joissa on mahdollista käsitellä sitä ilman suurta hintasääntelyä. Mutta tässä me puhumme kilpailun edistämisestä ja siitä, että meillä ei ole mitään hintasääntelymekanismeja joltain jäsenvaltiolta. Mutta jos haluatte, voimme käydä keskustelua myöhemmin lyhyesti näkökulmista ja miten voimme päästä yhteisymmärrykseen, niin kahdenvälisesti. Sitten oli kommentti alueellisista tavoitteista. Jos käytte läpi tämän asiakirjan, niin näette, että yksi askel kohti todella toimivaa energiaunionia on se, että meillä täytyy olla alueelliset tavoitteet ja mallit. E, joissa lain alueilla koska usein sähkö- ja kaasumarkkinat on jaettu viiteen osaan energiaunionissa ja jotkut toimivat jo varsin hyvin. On myös yhteistyöhistoriaa joillain alueilla, toisilla alueilla tämä vie paljon enemmän aikaa. Tämä on tällainen väliaskel, joka on mahdollinen, se on mahdollista toteuttaa ja sitä komissio jo tekeekin, joten säännöllisesti eh, he tapaavat aluetasolla. Ja te jo mainitsittekin tämän, eh, tämä kolmas energiapaketti eh, vuodelta 2011, se on vielä varsin tuore koska äh, vie aikaa ennen kuin luodaan uusia äh, elimiä, äh, annetaan niiden toimia, annetaan niille tarpeeksi toimivaltuuksia. Puhun Aserista, Enso Eestä ja Enso Geestä. Ne tarvitsevat aikaa, kunnes niistä tulee operationaalisia, mutta viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet edistystä. Ja ne todella toimivat kahdenvälisesti läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, yrittävät tehdä yhteistyötä siirtoverkon haltijoiden kanssa. Ja tässä nyt osittain vastaan teidänkin kysymyksenne. Aser tekee hyvää työtä, mutta kyllä vie aikaa ennen kuin kaikki näkökulmat, eri kantaverkkoyhtiöiden näkökulmat yhdistetään. Eli jos seuraatte tätä asiaa 10-15 vuoden ajan. Me olemme lähteneet varsin kaukaa. Meillä on tullut yksittäisen jäsenvaltioiden politiikkaa ja nyt olemme hitaasti menemässä sitä kohti, että teemme yhä läheisempää yhteistyötä. Ettekä voi olettaa, että tämä tapahtuu kolmessa viidessä vuodessa. Tämä on hyvin monimutkaista teknistä. Meillä on nämä eri verkkokodit, jotka ovat eh, monimutkaisia. Mutta jos katsotte, mistä ASER, Enso E ja Enso G tulevat eh, myöskin komissiossa, eh, myöskin mm, raportissa on tällainen mielenkiintoinen kaavio, jossa näytämme eri toimijat Euroopan unionissa, miten tekevät yhteistyötä, niin näette, että edistystä tapahtuu, mutta heille on annettava aikaa. Ehkä Luke haluaisi vielä vähän lisätä jotain. Kyllä tässä viitattiin siirtymään luonnollisesti tämä Sirpa on melkoisen tekninen kysymys, mutta joka tapauksessa olisi mielenkiintoista saada kommentteja tähänkin huomioon liittyen. Meillä on tiettyjä kansallisia ähm, siirtoverkon haltijoiden aloitteita, joiden tarkoituksena on suojella niin kutsutusti omia järjestelmiään tai omia markkinoitaan. Luonnollisesti tämä ei ole mikään ideaali tilanne, jos tämän tyyppistä ongelmaa ilmenee, siihen pitäisi puuttua ylikansallisella tasolla ja investoinnit pitäisi saada luotua ylikansallisella tasolla, jotta voisimme yhteiskunnalliset hyödyt maksimoida. Tässä tapauksessa ja eräissä muissakin tapauksissa, en nyt erityistapausta Puolassa voi arvostella, mutta eräissä tapauksissa investoinnit tehdään kansallisten intressien ja kansallisen talouden kriteerien mukaisesti. Tämä on harmi, jos haluamme järjestelmämme ja markkinamme saada integroitua. Meillä pitäisi olla yli kansallinen lähestymistapa, jotta voisimme kaikkein parhaan investointiratkaisun saada tehtyä. Tämä oli ensimmäinen huomio. Toisen huomioni liitän markkinoiden integraatioon. Me olemme tässä tutkimuksessa keskittyneet tähän day ahead vuorokausimarkkina tilanteeseen ja kolmeen erityiskysymykseen siinä, mutta haluaisin myöskin korostaa tarvetta myöskin integroida ähm, intraday vuorokausin väliset markkinat. Tämä intraday-markkina on hyvin tärkeä vuorokausimarkkina. markkina kysymys on hyvin tärkeä. Se liittyy uudistuvan energian tarpeeseen, sillä tasapainottamistarve on molemmissa salkuissa paljon suurempi sekä yksittäisillä markkinoilla että yleisillä. Meillä pitäisi olla siis integroidut vuorokausimarkkinat, jotta eri markkinatoimijat voisivat oman salkkunsa hoitaa, jotta toisaalta myöskin siirtoverkon hartiat voisivat äh, tehdä tarvittavat toimet äh, resurssien tasapainottamiseksi näin. Järjestelmästä tulisi niin kutsusti paljon taloudellisempi. Se käyttäisi resursseja paljon taloudellisemmin. Resursseja voitaisiin jakaa eri markkinoiden osasten välillä ja eri siirtoverkon hartioiden välillä. Mitä tulee siirtoverkon hartioiden Yhteistyöhön on erittäin tärkeää, että meillä olisi näiden TSOiden tehokkaampaa alueellista yhteistyötä. Siitä on olemassa menneisyydestä esimerkkejä. Näitä esimerkkejä voitaisiin pitää ikään kuin parhaina käytänteinä, joista muut jäsenmaat voisivat ottaa mallia. Ja kaikkein tärkeimpiä tehtäviä Ylikansallisella tasolla luonnollisesti ovat investointipäätökset, rajat ylittävät investoinnit, kapasiteetin laskenta, kapasiteetin jakaminen, allokaatioprosessi ja myöskin projektin hallinta ja hankinta, johon jo viittasin, eri resurssien tasapainottamisen osalta hankintakysymykset. Ja tämän lisäksi voisin mennä muihin kysymyksiin. Tämä on hiukan kriittinen kysymys tukijärjestelmät vuoden 2020 jälkeen uudistuvalle energialle. Tiedämme yleisesti ottaen, että ähm, kapasiteettikorvausjärjestelmiä tarvitaan myöskin, muis, tarvitaan myöskin eri jäsenmaissa tämän vuoden jälkeenkin. Nyt ähm, hinnat todellakin laskevat, ne eivät tule nousemaan nykytilanteessa. Olemme nähneet, että Saksassa on tehty uusiin markkinamalleihin liittyvä malli, jossa mitään hintakattoja ei ole, mutta joka tapauksessa riskit ovat suuret, epävarmuutta on ja investoijat saattavat arvioida nämä riskit liian suuriksi investoidakseen. Me tarvitsemme siis kapasiteetin korvausmekanismeja, jotka myöskin tukisivat uudistuvan energian kehittymistä. Sillä jos luodaan markkinoiden laajuinen kapasiteettijärjestelmä, siinä pitäisi olla myöskin uudistuva energia mukana ja meillä pitäisi olla myöskin mm, korvauskapasiteettijärjestelmä uudistuvan energian osalta, mutta tämä ei todennäköisesti riitä. Me tarvitsemme täydentäviä välineitä. Parasta olisi, jos ne toimisivat alueellisella tasolla. Tämä on vielä avoin kysymys. Se, kuinka 2020 2030 tavoitteet saavutetaan? Onko meillä kansallisella tasolla sitovia tavoitteita? Voisiko meillä olla koordinoidumpi lähestymistapa, jossa olisi vähemmän vääristäviä ilmiöitä? Tätä ei nimenomaan tässä tutkimuksessa käsitelty, mutta siitä on mielenkiintoista keskustella. Sitten vielä loppukysymys liittyen hintasäätelyyn Uskoakseni tärkein sääntö on se, että vähittäishintojen pitäisi olla dynaamisempia ja niiden pitäisi seurata tukkuhintojen kehitystä. Tällä hetkellä eräissä jäsenmaissa ei ole olemassa yhteyttä tukkuhintojen kehityksen ja vähittäishintojen kehitysten välillä, ja jotta me voisimme kehittää järjestelmää. Myöskin vähittäiskauppahintojen pitäisi markkinatilannetta heijastella ja niiden pitäisi myöskin antaa kannustumia vähittäiseen kuluttajille niin, että nämä sopeuttaisivat markkinatilanteeseen omaa energian käyttöään. Meillä voisi olla erilaisia välineitä, kuten älykkäitä mittareita tässä, ja onko tästä hyvää esimerkkiä olemassa? Siihen on hyvin vaikea vastata. May I ask you? Voisinko kysyä kollega Kohnicek, olisiko mahdollista, joskin herra Van Nuffelin kanssa järjestää kahdenkeskinen kokous. Hyvät ystävät, Paljon kiitoksia teille molemmille. Kuten näette, tämä oli erittäin mielenkiintoista. Hyvät ystävät, hyvät näistä herrat, erittäin tärkeä tiedonanto seuraa nyt. ITRE-valiokunnan lisäkokous 9. toukokuuta. Tämähän on siis Eurooppa-päivä. 7.9. illalla, siis 19.21. Strasbourgin viikon maanantaina, siis maanantai-iltana Strasbourgissa 7.9. illalla. Is a specific one. Tämä on erityiskokous, yhteiskokous, IHTRE ja kulttuurivaliokunnan kanssa. Tämä perustuu sääntöön 54. Meillä on jaettu vastuu luovan teollisuuden yrityksiin liittyvässä mietinnössä ja meidän ITRE-valiokuntamme esittelijä on edustaja Heller. Edustaja Eiler. Eli tämä oli tärkeä tiedonanto teille kaikille. Sieltä oli huomio, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minulla on työjärjestyspuheenvuoro. Viime kaudella me viisi vuotta poistaa maanantai-kokouksia Strasbourgissa. Nyt sitten vähän takaoven kautta askel askeleelta ne otetaan taas käyttöön. Tämä on vaikea päätös. Minä tiedän, että koordinaattorit tukevat tätä. Minun mielestäni se on silti väärin, koska ensinnäkin maanantaina monet kollegat vasta tulevat paikalle. Toiseksi meillä on täysistunto käynnissä ja kolmanneksi ryhmiäkin kokoontuvat. Jos tämä nyt näin on päätetty, niin sitä ei voida muuttaa, mutta minä pyydän, että te tämän valiokunnan puheenjohtajana entisenä puhemiehenä varmistatte tulevaisuudessa, että maanantai-illat Strasbourgissa eivät tule aina täyteen mitään lähemmäs kesä tulee. Maybe we should... Paljon kiitoksia. Ehkäpä meidän pitäisi järjestää Edustaja Langen, ehkä meidän pitäisi järjestää kokouksemme ei kello seitsemän illalla, vaan kahdeksan illalla. Olisiko se parempi? Eli kello 8.10 illalla. Ei, eikö ole parempi? No, ei sitten. Ymmärrän erittäin hyvin. Mutta kuten näette, tämä oli täysin ennakoimatonta. Meidän piti saada aikaan kulttuurivaliokunnan kanssa yhteiskokous. Molempien koko piti kokoontua yhtä aikaa. Itämaa oli aivan mahdotonta muuten saada järjestettyä, kun säännön 55 mukaisesti meillä piti olla yhteiskokous, jossa on molemmat esittelijät mukana, joten oli mahdotonta kulttuurivaliokunnan aikaan, kulttuurivaliokunnalle varattuna aikana tai meille varattuna aikana järjestää tätä kokousta. Jos olisimme voineet näin tehdä, se olisi ollut helpompaa, he olisivat voineet liittyä meihin meidän kokouksessamme tai päinvastoin, mutta tässä tapauksessa meidän täytyy ylimääräistä kokousta siis esittää. Pahoittelen, edustaja Langen, minäkään en pidä tällaisista kokouksista, mutta meidän pitäisi nyt sopia, että tällä hetkellä tämä on tarpeen. Paljon kiitoksia, tapaamme uudelleen kello 15. Hyvät kollegat, muistakaa, kehittelemme silloin verenlangen eh, aihetta kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta. Paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin eh, tutkimuksellemme toteuttaneille kanssa tutkijoille. Paljon kiitoksia. Toitte hyvin kärsivällisiä.